Good afternoon, everybody. A very warm welcome. Oikein hyvää iltapäivää kaikille ja lämpimästi tervetuloa tähän uuteen kokoussaliin. Varmaankin seuraavien kolmen kuukauden aikana kokoukset täällä pidetään. Ehdotan, että aloitamme kokouksen ja hyväksymme esityslistan yhdellä muutoksella. Hansin pyynnöstä kohta yhdeksän, eli ydinturvallisuutta koskeva yhteisön kehys, käsitellään tiistaina, eli huomenna, iltapäivän loppupuolella, noin kello 18. Kukaan ei tähän pyytänyt puheenvuoroa. Lisäksi ilmoitan, että nyt kaikki kielet ovat saatavilla, tulkattuina. Ja tämä valiokunnan kokous menee tänään iltapäivällä internettiin. Kirjallisten menettelyjen tulos on se, että koordinaattorit ovat hyväksyneet maanantaina 16. maaliskuuta pidettävä kokous pidettäisiin normaalin tapaan kello kolmesta puoli seitsemään ja äänestetään lausunnoista, mutta ei mietinnöistä kello viidestä lähtien tuona päivänä. Ja 16. maaliskuuta siis pidetään se valiokunnan kokous. Seuraavaksi olemmekin kohdassa kolme. Pöytäkirjojen hyväksyminen. Ne hyväksytään, jos kukaan ei tämän kokouksen loppuun mennessä ole vastalausetta esittänyt. Sitten kohtaan neljä. Maatalouden yhteistä markkina- järjestelystä annetun asetuksen muuttaminen siipikarjan lihan kaupan pitämistä koskevien vaatimusten osalta. Annan välittömästi puheenvuoron valmistelija Bokuslav Sonikille. Olkaa hyvä. Äh, dzień dobry, dziękuję panie przewodniczący. Hyvää päivää, kiitoksia puheenjohtaja. Aihe tässä lausunnossa on tämän siipikarjan lihan määrittely jolla luodaan yhteiset markkinajärjestelyt Sipikarilien osalta siis. Näihin tärkeisiin tavoitteisiin kuuluu se, että tällainen asetus luotaisiin, jonka mukaan tämä sipikareliha olisi mahdollisimman korkealaatuista kaikissa jäsenvaltioissa, niin että sinne taattaisiin myös elintarviketurvallisuus kansalaisille sekä myös sellaiset normit, jotka takaisivat suurimman mahdollisen elintarviketurvallisuuden. turvallisuuden yhteisvälineen luominen, niin sen pitäisi ottaa huomioon nämä uhkat ter- ihmisten terveydelle ja eläinten terveydelle sen vuoksi ensimmäisellä sijalla. Tämä elintarvitsemus pitäisi olla merkki kaikille. 90-luvun alusta on ollut sipikarilihan käytön kasvua EU-ssa sekä myöskin tällaisissa tuotteissa, joita niissä siitä tehdään. Ja sit, sit tämän vuoksi on otettu katsoa tarkemmin näitä tuotantomenetelmiä Komissio ehdotti meille sitä, että tuonti alettaisiin uudelleen Yhdysvalloista, joka kiellettiin 1996. Se, että kiellettiin, niin perustana oli tällainen mahdollinen äh, se, että puhdistetaan näitä sipikarjan ruhoja näillä erilaisilla kemiallisilla aineilla komission mielessä. Nyt kun otetaan huomioon tekstiset kehitykset eh, tällä alueella, niin komissio on sitä mieltä, että tämä nykyisin siitä määritelmä on liian rajoittava, eikä ota huomioon kolmansia maita. Komission ehdottava määritelmä, joka tässä asiakirjassa on, josta nyt puhumme, se voi, se voi aiheuttaa sen, että sitä ei ymmärretä yksiselitteisesti ja sen vuoksi haluan painottaa kielteistä kantaani niin komission esitykseen. Ja haluaisin ottaa esille tämän, esittää tämän tarkistuksen, joka poistaa tämän määritelmän. Täytyy kiinnittää huomiota siihen, että tästä aiheutuu erilaisuutta tulkinnoissa, mitä tulee sisältöihin tässä osassa kaksi ja sitten johdantosan kappaleissa. lakimiehenä ja ympäristövaliokunnan jäsenenä, jonka perustavanlaatuinen tavoite on kansanterveyden suojeleminen, niin haluaisin pyytää tämän ehdotuksen tukemista. Epäilyksiä herättää se, että toisaalta tuottajille ja maanviljelijöille eh, jokaisessa tuontavaiheessa esitetään yhä tiukempia vaatimuksia, velvollisuus esimerkiksi huolehtia eläinten hyvinvoimista, toisaalta joko tuemme näitä korkealaatuisia standardeja tai sitten sallimme tämän kemian käyttämisen tai kemillisten aineiden. Dank u wel, collega Sonic. Dan... Kiitokset, kollega Sonic. Minulla on pari puheenvuoropyyntöä täällä listalla. Niin varjoesittelijä sosiaalidemokraattisesta ryhmästä Rouva Ferreira sekä Guen varjoesittelijä Rova Liotard. Ensin Rova Ferreira, olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen tyytyväinen komission ehdotukseen. Siinä tarkennetaan useita kohtia ja näin ollen voidaan siis suhtautua täsmällisemmin joihinkin määritelmiin en itse asiassa ymmärrä kovin hyvin meidän esittelijämme, kollegamme kantaa, koska hän haluaa poistaa kohdan viisi, joka mielestäni juuri tarkentaa sitä, mitä on tuore siipikarjan liha. Näin ollen mielestäni pitäisi säilyttää tuo määritelmä sellaisena kuin komissio sitä on ehdottanut. Haluaisin myös esittää komissiolle kysymyksen ehdotuksesta, jonka neuvosto on tehnyt ja joka joulukuussa hylättiin. Ehdotus koski tiettyjen klooriaineiden käyttöä, kun siipikarjan lihaa puhdistetaan. Tämä ehdotus tehtiin joulukuussa ja tähän myöskin viitataan edelleenkin asetusehdotuksessa. Minä siis haluaisin varmistaa, että olemmeko todella yhtä mieltä siitä, että tällaisiin puhdistusdekontaminaatioaineisiin ei enää voida viitata, koska nämä asiat ovat vanhentuneita. Tätä haluaisin kysyä komissiolta, kun en itse asiassa ymmärrä kovin hyvin myöskään tätä esittelijän tarkistuksen tarkoitusta. Dank u wel, mevrouw Ferreira. Kiitokset, rouva Ferreira. Seuraavaksi puheenvuorossa rouva Kartika Liotard, olkaa hyvä. Ja, dank u wel. Kiitos, puheenjohtaja. Tällä hetkellä kanaa ei käsittääkseni enää tuoteta maat taloudellisesti, vaan pikemminkin teollisesti näitä kanoja kohdellaan epäinhimillisesti, mutta siitä en puhu nyt, koska sitähän tässä mietinnössä ei ole kyse. Mielestäni on erittäin järkyttävää, että Euroopan unionissa on sponsoroitu, tuettu, ainakin Alankomaiden televisiossa ja myös muissa jäsenvaltioissa, on siis sponsoroitu ja tuettu kanan kulutusta, kananlihan kulutusta esimerkiksi osittain niitä on jopa tuotu muualta. Ja tässä tuotantoprosessissa on äh, epähygienisiä olosuhteita ja niin edelleen. Jos äh, tässä esittelijä pyrkii tarkistuksellaan välttämään sen, että kuluttaja, mm, kuluttajalle tarjotaan tuotetta tuoreena, vaikka sitä on käsitelty näillä eri aineilla, muun muassa näillä erilaisilla puhdistavilla aineilla, niin sitten voin tukea tätä tarkistusta. Ehkäpä esittelijä voisi vielä vastata tarkoitusperistään. Voin todella siis tukea tarkistusta, jos olen sen oikein ymmärtänyt. Kiitos. Kiitokset Rova Liotard. Ja nyt puheenvuoron saa herra Hoperstedt. Olkaa hyvä. Ihan lyhyesti puheenjohtaja, en ole tätä aihetta tähän mennessä kovin syvällisesti käsitellyt. Minulla on ollut paljon muuta tekemistä ja eh, aika tiukka aikataulu monilta osin, mutta periaatteessa voisin todeta, että meidän täytyy kiinnittää huomiota tiettyihin seikkoihin. Meillähän on Saksassa sekä Euroopan unionissa tietyt hygieniasäännöt, jotka koskevat siipikarjan lihaa, kananmunia, tätä koko tuotantoa. Ja vaatimukset ovat erittäin korkeat. Ja tässä siis se, mitta on hyvin korkealla paitsi teollisesti, myös maataloudellisesti, sillä kyllähän tällä tuotannolla on maataloudelle myös erittäin suurta merkitystä paikallisesti ja alueellisesti. Ja Tähän liittyy tietenkin myös teurastusmenetelmä. Itse olen 25 vuotta työskennellyt siipikarjateollisuudessa ja tiedän, miten suurissa yrityksissä tehdään esimerkiksi siipikarjan teurastuksessa ja kivuttomassa surmaamisessa on erittäin korkea hygieniataso. Samoin lihan käsittelyssä aina siihen asti, että se pakataan. Voi mennä mihin hyvänsä Ranskan Alankomaihin, Saksaan ja voin uskoa, että tämä hygieniataso on kaikkialla yhtä korkea. Ja tärkeää on se, että me vaadimme kolmansien maiden tuojilta samaa korkeaa hygieniatasoa jos ähm, he eivät näitä kasvatus, äh, meidän kasvatusmenetelmävaatimuksiamme ja hygieniavaatimuksiamme äh, kunnioita, niin äh, sitten meidän pitää olla kovia kuluttajien nimissä, mutta myös eläinten suojelun nimissä, koska eläimistähän tämä koko ketju lähtee. Kiitos. Kiitokset kollega Hoppenstedt. Nyt puheenvuoron saa John Bowis. Yep, John, I, I thank my, uh, um... Puheenjohtaja Kiitos kollegalle hänen lausunnostaan. Haluan vain ottaa yhden asian esille. Ja se on sen vuoksi, kun luen tämän kohdan. Tiettyjen aineiden luva, luvanvaraisuus koskien sipikarjan ruhoja, niin ajattelen välittömästi tätä taistelua, joka nyt muutama kuukausi sitten oli tästä tuonnista, joka koskee amerikkalaista sipikarjalihaa ja riita, joka siitä oli heidän kanssaan. Koska kloriini he kastoivat näitä kanojaan, ja minä en todellakaan halua, että kanani olisi kloriinissa käytetty tai missään muussa samanlaisessa Kentucky Fried Chicken ketjun äh, kastikeitakaan en halua. Ajattelen tai mietin tässä, että miten, mikä sen vaikutus on näihin merkintäongelmiin tai yleensä laatuun, mutta haluaisin vahvistuksen arvostelulta ystävältäni, mutta myös komissiolta, että mitään tässä ei avaa ovia kloori, klorinioidulle kanalle tai että amerikkalaisivat voisivat haastaa tämän asian, koska he sanovat, että jos me laitamme toisia aineita tähän, niin miksi he eivät voisi laittaa omia aineitaan käyttää. Tässä vain selvitys olisi hyvä. John Bowis. Kiitokset, John Bowies. Näin olemme kuulleet puheenvuorot. Ja nyt kysyisin, tai pyytäisin komission edustaja käyttämään puheenvuoron. Käsittääkseni herra Luode, olkaa hyvä. excusez-moi. Um, Anteeksi. Tout d'abord, pour ce qui est de la... No aivan ensiksi näistä mikrobitorjunta-aineista. Se liittyy joihinkin näihin kysymyksiin. Komissio perusteluosassa selvästi kertoo, että jos komission ehdotus, jossa tämä hyväksytään, ei, sitä ei hyväksyttäisi, niin sitten tämä ehdotus vedetään pois komission puolesta. Ja sitten menettelystä kysyttiin ja siihen sanoisin, että jotta voimme tässä säästää aikaa, niin ehdot, ehdotamme tätä tällaisena neuvostolle ja neuvosto sitten vetää varmaankin pois tai uudistaa tuon tuoretta lihaa koskevan määritelmän. Eli me nyt siis vedämme tämän pois ja nämä tietyt aineet eivät ole enää hyväksyttyjä. Toivottavasti tämä on selvä. No sitten tuo kohta viisi, poistetaan, poistetaanko se vai ei. Siinä on kyse siipikarjan lihavalmisteiden, tuoreiden sellaisten määritelmästä. Ja kuten muutkin puhujat, niin minä en ole ymmärtänyt esittelijän ehdotusta tässä kohtaa. Komissio ei tätä ymmärrä. Ja jos ymmärsin herra Sonikia oikein, niin hän puhui juuri laadusta, mutta hänen ehdotuksensa ei mene siihen suuntaan koska halutaan välttää se, että kuluttaja joutuu tai häntä johdetaan harhaan niin, että täytyy selvästi ilmoittaa, onko siipikarjan lihavalmiste tuoretta. Ja jos näin väitetään, niin sen täytyy olla tuoretta. Tämä ei ole siis mahdollista, että ensin pakastetaan lihaa ja sitten se sulatetaan ja myydään samaa lihaa tuoreena lihana. Tämä johtaa kuluttajaa harhaan. Joten tässä juuri puhutaan laadusta ja tämä selvennys on tarpeen, jotta määritelmä olisi mahdollisimman täsmällinen tuoreen kananlihan kohdalla. Sitten kysymys siitä, voivatko Yhdysvallat aiheuttaa meille ongelmia. No tämä varmaankin pitäisi esittää tämä kysymys Yhdysvalloille, mutta haluaisin kuitenkin kertoa, että nyt Yhdysvalloissa on aloitettu kuulemiset ja niissä sitten käsitellään tätä asiaa. Toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiinne. Jos en, niin olen täällä kyllä jatkossakin. is Kiitokset. Ja nyt mm, herra Sonic vielä lopuksi, olkaa hyvä. No Puheenjohtaja, kuten nähdään komission esittäjän edustajan es- esityksestä, niin tämä ei ole kovin arkipäiväinen tilanne. Keskustelemme ehdotuksesta, jota pitäisi muuttaa, tai jo neuvosto jo hylkäsi 19. joulukuuta viime vuonna. Minun varaukseni ovat yksinkertaisesti sellaiset, että ei määritelmän muuttamisen varjolla koskien tuoretta lihaa, niin ottaa mukaan tätä mahdollisuutta käyttää kemiallisia aineita. Jos komissio takaa, että näin ei käy, niin sitten ehkä saamme yhteisymmärryksen Tämällä, tällainen minun aikomukseni kuitenkin on tässä muutoksessa ja tässä kritiikissäni, jota olen esittänyt joka mielestäni perusteltua, koska komissionisti itsekin sanoi, että heillä on aikomus tätä asetusta muuttaa seuraavassa neuvoston kokouksessa, että kaikki epäilykset voidaan poistaa, mitä tulee kemiallisiin aineisiin. Ja. Dank u wel, meneer Sonik. Kiitokset, herra Sonic. Näin tämä keskustelu on päättynyt. Määräaika tarkistuksille on tänään 9. helmikuuta kello 18 ja 17. helmikuuta ympäristövaliokunta äänestää ja 31. maaliskuuta tästä toimitetaan äänestys päävaliokunnassa maatalousvaliokunnassa ja käsittely täysistunnossa on huhtikuussa. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty ja siirrymme Rovan Murkon kohtaan ja annan hänelle mielelläni puheenvuoron, mutta hän voi kertoa meille tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta. Rova Rakal Murko, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Uh, Mr. Bowis has... Uh, vaikuttaa siltä, että Bowisilla on työjärjestyspuheenvuoro. I do to the Pyydän esittelijältä anteeksi, mutta puheenjohtaja, haluaisin vain sanoa tästä asiasta. Meillä on varmaankin tarkistusten jättämisen määräaika ennen kuin edes tämä kokous tänään loppuu eikä tämä ole järkevää. Voisimmeko hieman äh, antaa pari päivää lisää tähän ja voimme myös olla sitten äh, yhteydessä ja voimme huolehtia siitä, että täytämme velvollisuudet päävaliokunnissamme. Kuitenkin nyt on vasta äh, ensimmäinen keskustelu ja Rouva Murko ehdottaa tai esittelee meille tämän asian ja on vähän liikaa vaadittu, että me kuuntelemme hänen esitystään ja mietimme samalla tarkistuksia ja esitämme nuo tarkistukset kello kuuteen mennessä, joten voisiko olla mahdollista, että annetaan lisää aikaa tarkistuksille? The problem is that we have to vote on the seven... No ongelma on se, että tästä on äänestettävä 17. helmikuuta. Ja jos emme äänestä 17. helmikuuta, niin meidän on lykättävä äänestys maaliskuun 16. ja se tässä nyt on ongelmana. Um, agriculture committee. Milloin maatalousvaliokunta äänestys siellä? Rouva Murko. Well, I just wanted to explain a little No, minä juuri halusinkin selittää, miksi me nyt toimimme näin epätavallisella tavalla. Ja tämä keskustelu käydään tänään ja tarkistusten jättämisen määräaikakin on tänään. Maatalousvaliokunta on tässä vastaava valiokunta ja siellä 18. päivä maaliskuuta on määräaika. Ja jos me emme nyt käsittele tänään tätä asiaa ja äänestä ensi viikolla, niin helmikuussa, niin, maa, niin siis tarkoitin helmikuuta koko ajan. Jos me emme tätä nyt käsittele, niin maatalousvaliokunta ei ota tätä mukaan tätä asiaa. The um, the Nyt vasta tätä asiaa käsiteltiin ja maatalousvaliokunta näyttää 30.31. maaliskuuta äänestävän tästä. Uh, the deadline for uh, rapporteurs esittelijän äh, aika mietinnön jättämiselle. Siinä on ennakkoehtona on sille, että hän ottaa meidän lausuntomme huomioon, niin on se, että meidän täytyy tästä asiasta keskustella ja äänestää tähän aikaan mennessä. Minä kyllä ymmärrän, että ympäristövaliokunta ei nähnyt mitään muuta mahdollisuutta kuin äänestää tänään. Ja minun täytyy omasta puolestani sanoa, että, että olen ollut hieman hankalassa tilanteessa, jotta voisin laatia lausuntoluonnoksen tälle päivälle. Aika oli viime viikosta lähtien. Tämä on todella epätavallinen tilanne. Ja No, minä päätin kuitenkin edetä asiassa. Ja minä ymmärrän, että tämä on todella omituinen tilanne. Mr. Boris and then Mrs. Can, can, Jackson. Can I suggest that, um, Voisiko ehdottaa? Teillähän on minun ehdotukseni siinä pöydällänne. Saitte sen keskustelun aikana. En halua sitä keskustella pidentää, jotta voidaan vain katsoa, että jos ei vähän lisää aikaa löydetä kuuden jälkeen tänä iltana, niin en ymmärrä, että miksi jos asiasta vastaava valiokunta ei äänestä kulvasta 31. maaliskuuta ja meillä on mahdollisuus äänestää 16. Se, mitä se jättää meille paljonkin aikaa, jättää kantamme heille. When we have all the amendments in English, we can do it. No sitten, jos meillä on nämä kaikki tarkistukset englanniksi, niin voidaanhan se tehdä huomenna. Hyvä. Jackson. Tomorrow noon. Is it Jackson? Huomenna keskipäivällä siis. Which bit I, I speak into? Niin, en ole nyt ihan varma, että kuuluuko, toimiiko tämä. No, huominen olisi jo parempi vaihtoehto, mutta minun täytyy sanoa, että valiokunnan olisi pitänyt vastustaa ja pitäisi ehkä edelleenkin vastustaa sitä, että me emme ole asiasta vastuuvaliokuntana tässä. Tiedän, että eläinhyvinvointi yleensä menee maatalousvaliokunnalle, mutta me kuitenkin vastaamme muun muassa äh, kosmetiikka-aineiden testauksesta. Ja Rova on laus, tässä valmistelijana, ja tässä sanotaan, että tätä ei sovelleta maatalousmenettelyihin, eläinten merkintään ja muuhun. Nämä ovat sellaisia asioita, joista maatalousvaliokunta vastaa. Ja me olemme ympäristön valiokunnan, elintarviketurvallisuuden ja kansanterveyden valiokunta. Miksi ihmeessä meidän pitäisi antaa maatalousvaliokunnalle direktiivi, josta meidän pitäisi vastata? Minä en todellakaan ymmärrä tätä ja tätä pitäisi vastustaa ja pitäisi kirjoittaa parlamentin puhemiehelle ja todellakin esittää vastalause siitä, että meidän täytyy tällaisessa kiireessä laatia lausunto, kun meidän oikeastaan pitäisi laatia mietintö. Ja minä, minun mielestäni siis minimi, mitä tässä pitäisi pyytää, on se, että määräaikaa pidennetään. Mutta puheenjohtaja, haluaisin kysyä teiltä, voisitteko koordinaattoreiden ja ryhmien johtajien kanssa yhdessä kirjoittaa parlamentin puhemiehelle ja sanotte siinä, että tässä on tapahtunut virhe tämän asian äh, valiokunnan käsittelyssä ja tämä täytyy tämä asia viedä oikeaan valiokuntaan kun, ja käsitellä sitten, kun uusi parlamentti aloittaa työnsä. Lake, Frau Jackson. Te olette aivan täysin oikeassa, Rouva Jackson. Mutta se, että on oikeus ja saako sitten oikeutta, niin ne ovat kaksi eri asiaa. Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja pyysi vahvistettua yhteistyötä. Tämä ehdotus kuitenkin hylättiin. Me emme voi toistaa tuota menettelytapaa, tai oikeastaan me voimme sen kyllä toistaa, mm, yrittää uudelleen, mutta eh, tuskin siinä päässään, päästään yhtään mihinkään. Ja olet aivan oikeassa eh, siinä, että tässä tapahtui virhe, mutta nyt tämä on annettu maatalousvaliokunnalle, eikä edes vahvistettua yhteistyötä tältä osin ole saatu. Minä toivoisin, että parlamentti olisi käsitellyt tätä oikealla tavalla, mutta en tiedä, onko järkevää nyt enää asiaa lykätä, koska tästä on jo tehty päätös ja meidän on nyt kai vaan taivuttava tuon päätöksen edessä. Sopiiko teille se, että määräaikatarkistusten jättämiselle on huomenna keskipäivällä? Ja nyt valmistelijamme saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Again. Kiitos vielä kerran puheenjohtaja. Mielestäni ehdotus on järkevä, mutta olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että tämä mietintö olisi pitänyt antaa ympäristövaliokunnalle. Puheenjohtajakokous tällä tavalla päätti, eikä millään muulla tavalla. nyt on sitten minua pyydetty hieman selvittämään lausuntoluonnokseni sisältöä. No, sanoisin, että nyt on korkea aika uusia näitä vanhoja direktiivejä. Vuonna 1986 direktiivi on tehnyt ja tuolloinen esittelijä uskoakseni jo kymmenen vuotta oli pyytänyt sitä, että tätä direktiiviä uudistettaisiin. Ja tämä, tässä komission ehdotuksessa pyritään yhdenmukaistamaan EU-ssa lainsäädäntöä ja tuoda tätä lähemmäs sitä käsitystä, jota, joka meillä on eläinten hyvinvoinnista ja eläinkokeista. Tässä pyritään myös aktiivisesti edistämään vaihtoehtoja eläinkokeille ja tässä sovelletaan niin sanottua kolmen Rn periaatetta, eläinkokeiden korvaaminen, vähentäminen ja parantaminen. Se on kulmakivenä koko direktiivissä. Tämä kolmen Rn metodi on todella tärkeä askel eteenpäin, jos nyt verrattaisiin ei niin sitovaan sääntelyyn, joka on 86 vuoden direktiivissä. Tässä myöskin säädetään EU-tason enimmäistaso sille, kuinka paljon eläimet saavat kärsiä kokeiden aikana eikä saa sallia sitä, että eläimillä tehtäisiin todella tuskallisia kokeita. Tässä on siis mukana todella monia tavoitteita. Minä toimin tässä valmistelijana ja olen oikein tyytyväinen komission ehdotukseen. Siinä tuodaan paljon toimenpiteitä, joilla voitaisiin parantaa eläinten hyvinvointia. On myös sitovia säännöksiä, jotka ovat yhdenmukaisia kansainvälisesti hyväksyttyjen periaatteiden kanssa, mitä tulee hyvään tieteentekoon. Siinä suojataan eläimiä, joita käytetään tieteellisissä tutkimuksissa ja kokeissa. Olen tyytyväinen siihen, että direktiivin soveltamisalaa laajennetaan niin, että tuntevat olennot ja selkärangattomat lajit otetaan myös mukaan ja myöskin perustutkimus otetaan mukaan. Aiemminhan näin ei ole ollut. Myöskin puhutaan inhimillisistä tappamistavoista ja tämä pitäisi hyväksyä. Yksi hyvin tärkeä kohta on se, että tiettyjä, tiettyjen kädellisten lajien käytöstä on luovuttava pikkuhiljaa. Nämä niin kysyiset F1 kädelliset lajit ja se, että niistä luovutaan ja myöskin villieläiminä pyydystettyjen kädellisten jälkikasvujen käytöstä luovutaan. Tämä olisi eettisempää ja myöskin eläinten hyvinvoinnin ja eläinten suojaamisen kannalta järkevämpää. Voitaisiin myöskin estää tiettyjä julmuuksia, jotka liittyvät villien kädellislajien kauppaan. Toisin kuin komissio uskoo, niin tuo poikkeus, joka koskee 50 artiklaa, se jättäisi mahdollisuuden laboratoriokokeille erittäin suuressa vaarassa olevien lajien osalta. Tällainen turvalauseke pitäisi mielestämme poistaa. Tämä ehdotus on yhdenmukainen sen suhteen, mitä jo alkuperäisessä 86 vuoden direktiivissä ehdotettiin 20 vuotta sitten. Ihmisapinoiden ja villien kädellisten käyttö on jo kielletty useissa jäsenvaltioissa, eikä EUn alueella enää käytetä ihmisapinoita eläinkokeissa. Näin ollen mielestämme on hyvin on mahdollista nopeasti yhdenmukaistaa sääntely EU-tasolla. Myöskin menettelyjen luokittelukriteereistä olemme olleet huolissamme, koska tällaisia kriteerejä ei ole riittävän hyvin laadittu. Ja näin ollen me ehdotammekin uutta liitettä, jossa olisi todella tarkka luokittelu. Viime viikolla keskiviikkona me keskustelimme hieman enemmän tästä asiasta ja huomasimme, että useita toimenpiteitä oli jo käynnistetty – Joten se, että tällainen luokittelu otettaisiin tiettyjen ohjeviivojen perusteella, niin se olisi se meidän ehdotuksemme. Se olisi tietynlainen siirtymäkauden toimenpide, mutta se voisi aiheuttaa hämmennystä niissä jäsenvaltioissa, joissa tällainen luokittelu on jo käytössä. Näin ollen minä pyytäisin, että ymmärrätte tämän asian ja minä siis ehdotin tätä alun perin, tätä uutta liitettä, mutta nyt kuten jo sanoin, niin, niin se vedetään pois, koska tämä muuten kaksinkertaistaisi toimemme, tulisi liikaa päällekkäisiä toimia ja siitä ei olisi hyötyä. Minulle on kuitenkin kerrottu, että puolentoista vuoden kuluessa kriittinen luokittelu on käytössä kaikissa jäsenvaltioissa. Haluaisin korostaa myöskin periaatteita, jotka liittyvät eettiseen tarkistamiseen ja etiikkaan yleensä. Mielestämme ne ovat todella keskeisiä asioita. Eettisiä tarkastuksia jo sovelletaan useissa jäsenvaltioissa, 21 jäsenvaltiossa, mutta ne pitää olla mukana hyväksyntämenettelyssä tarkoituksena, että tässä otetaan aina huomioon eettiset näkökohdat. Tarkastellaan haittoja ja hyötyjä, vertaillaan niitä keskenään ja katsotaan, mitä hyötyä tästä olisi ehkäpä lääketieteelliselle tutkimukselle ja ihmiselle, mutta mitä haittaa toisaalta olisi eläimille jos vaikutusten arviointi näyttää, että olisi hyviä tuloksia näiden kolmen Rn perusteella, niin se olisi hyvä. Meidän tiimimme, minä ja tässä vieressä istuvat rouvat, olemme tyytyväisiä ehdotukseen kansallisista tarkastuksista niin, että vuodessa pitäisi järjestää vähintään yksi yllätystarkastus. Tätä voitaisiin mielestämme kuitenkin viedä vieläkin pidemmälle. Ja näin ollen olen esittänyt tarkistuksen, jossa voisi olla tällainen eu tarkastuselin niin, että eu tarkastajat voisivat tehdä yllätystarkastuksia tutkimuslaitoksissa, jotta voidaan varmistaa, että uusia sääntöjä sovelletaan johdonmukaisesti ja oikein jäsenvaltioissa. Mielestäni avoimuus on yksi niistä periaatteista, jota on vahvistettava. Me tiedämme, että on paljon perustutkimusta tekeillä yliopistoissa. Ja yliopistotutkimus ei ole aina niin läpinäkyvää kuin joku muu tutkimus. Ja nyt meillä olisi mahdollisuus tehdä tästä velvoittavaa Myöskin raportointi ja rahoitus ja direktiiviä koskevat rikkomukset, nämä asiat pitäisi tuoda julkiseksi. Ja me tiedämme varsin hyvin, miten tärkeä tietojen luottamuksellisuus on, on, luottamuksellisuus on Tästä on myöskin huolehdittava. Me pysymme tässä periaatteessa, mutta haluaisimme kuitenkin vähentää eläinkokeita, jos on olemassa jo varat joillekin muille alueille näin ollen tiedon vaihto ja, ja muissa, muiden kokeiden yhteydessä saatujen tulosten vaihto on periaate, joka auttaisi vähentämään tarvetta käyttää eläimiä kokeissa. Ja nyt sitten vastaisin kysymyksiin. Miten ympäristövaliokunta voi sitten vahvistaa komission ehdotusta? Me olemme tehneet useita tarkistuksia, joissa vahvistetaan direktiivimuutoksen pääperiaatteita ja pitää määritellä nuo olosuhteet, joissa tiede kukoistaisi mutta eläimet voisivat paremmin ja tämän pitäisi olla lainsäädännön keskiössä. Kiitos. Kiitokset Rova Murko. Minulla on täällä seitsemän puheenvuoropyyntöä. Hoppestet, Ferreira, Liotar, Jackson, Crosted, Bowis ja Ulmer. Nyt puheenvuoron saa heistä ensimmäisenä esittelijä EPP-ED-ryhmästä, herra Hoppestet, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin minäkin tehdä selväksi, että tämä menettelytapa, ja tämänhän jo Bois ja muutkin totesivat, menettelytapa ja se olisi voinut olla todella onneton. Tänään kello 11 saimme Murkon luonnoksen ja No nyt saimme hiukan lisäaikaa tarkistusten suhteen. Se on ihan hyödyllistä, mutta kyllä me toimimme julkisuudessa, emmekä mitenkään suljettujen ovien takana ja myös teollisuudelle. Tämä on hyvin tärkeää ja kun he näkevät, miten lyhyessä ajassa ja tiukkojen määräaikojen puitteissa me nyt teemme päätöksiä asiasta, on keskusteltu vuodesta 1986 ja he nyt ollaan vuodessa 2009, eli mikäpä kiire tässä nyt oikeastaan enää oli. Kuitenkin olen hyvin tyytyväinen tähän direktiivin uudistamiseen ja tulen tekemään tarkist- tai olen tehnyt tarkist- tarkistuksia, 33 kappaletta saksan kielellä ensin ja sitten sain ne käännettyäkin englanniksi tuossa viikonloppuna ja ne nyt puuttuvat siihen, mitä komissio on ehdotuksessaan tuonut esiin. No en mene näihin tarkistuksiin nyt sen enempää. Varmaan keskustelemme niistä sitten, kun kaikki tarkistukset on Murkon ehdotukseen tehty. No, periaatteessa siis olen hyvin tyytyväinen siihen, että tämä vanha direktiivi nyt uudistetaan. Eläinkokeiden puitteissahan on tapahtunut hyvin paljon vuoden 1986 jälkeen. Tehän tiedätte, että minulla on pitkä kokemus alalta. Itse olen työskennellyt alalla, olenhan eläinlääkäri. Tässähän tuetaan sitä ajatusta, että eh, direktiivi, mitä tulee eläinten pitoon ja eh, kokeisiin sekä erityisesti työntekijöiden koulutuksen sekä eh, vaihtoehtoisiin toimiin, eli nämä kolme R, näihin nyt keskitytään. En tiedä, ovatko kaikki nyt ehtineet paneutua tähän asiaan ja esimerkiksi vierailla jonkun tutkimuslaitoksen laboratoriossa todella, siis työntekijät ovat ö, johtajista aina eläintenhoitajiin asti erittäin ammattitaitoisia ja heitä meidän on kunnioitettava. No, he ehkä näkevät tietyt asiat eri tavalla kuin mitä meidän keskustelussamme tulee esiin. Joka tapauksessa eläintensuojelun korkea taso on välttämätön ja se on otettava huomioon tässä arvokkaassa tutkimuksessa, kun uusia lääkkeitä kehitellään, ettei niitä voi asettaa kyseenalaiseksi. Tätä tästä varmasti kaikki olemme yhtä mieltä potilaat sekä ne, jotka vielä taas haluavat tulla terveeksi. Nyt, ne nyt halua puhua oikeastaan sairaista. Komission ehdotuksesta on tullut selväksi, että näiden sääntöjen on perustuttava tieteellisiin tuloksiin, vakaalle tieteelliselle pohjalle, emmekä me saa luoda esteitä lääketieteelliselle tutkimukselle. Luonnollisesti haluamme käyttää vaihtoehtoja eläinkokeille niin pitkälti kuin mahdollista, mutta niiltä osin, kun vaihtoehtoja tällä hetkellä juuri tänään ei ole olemassa, ja kuka tietää, mitä tapahtuu ylihuomenna, ehkä vaihtoehtoja taas on, mutta joka tapauksessa niiltä osin, kun eläinkokeet ovat tällä hetkellä vielä välttämättömiä, pyritään mahdollisimman hyviin olosuhteisiin. Öö, mitä tulee byrokratian, öö, myös öö, turha, turha byrokratia tulisi poistaa, ajatellen vaikka kaikkea valvontaa. Mm, useinhan on niin, että potilaat odottavat vaihtoehtoisia lääkkeitä, vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja näillä asioilla on kiire. Siksi me emme saa viivästyttää asioiden etenemistä, siis liikaa byrokratiaa ei saa tulla. Tämän direktiiviuudistuksen tulisi myös antaa panoksensa sille, että kilpailun vääristyminen ja kilpailun esteet, jotka häiritsevät sisämarkkinoiden toimintaa, hoidetaan pois päiväjärjestyksestä. Kyse on Euroopan taloudelle tärkeästä teollisuuden alasta, tutkimusalasta ja tutkimuksen tasosta, ja tämäkin täytyy ottaa huomioon. ehdotus mm, uskoakseni voi olla hyödyksi myös niiltä osin, että jäsenvaltioissa löydetään sääntöjä ja hallintomenettelyjä, jotka voivat sitten olla voimassa kaikkialla unionin alueella. Tässä jo totesinkin siitä, että oikeudellisten puitteiden on oltava hyvin selkeät Euroopan unionissa ja en nyt lähde tässä puhumaan kädellisistä sen kummemmin. Tämä asia taitaa olla jo hoidettu. Kädelliset, ja sehän tulee myöskin ehdotuksesta ilmi. Niiden suhteenhan ei mitenkään ole vapaat kädet, vaan Yleensä kyse on F1, äh, F2-tason eläimistä, siis äh, tätä varten kasvatetuista eläimistä, muitahan ei saa käyttää. Niin, äh, meinasin tässä sanoa Hannover, <laughs> itse tulee Hannoverista, mutta Eurooppahan minä tietenkin tarkoitin, siis Eurooppa on viime vuosina parahin herra Florence tehnyt hyvin paljon ää, tutkimuksen kilpailukyvyn puolesta, mutta kyllä tässä äh, täytyy olla varovainen, koska me emme halua mitään esteitä luoda. Tämähän koskee Euroopassa kaikkia lääketieteellistä tutkimusta, tutkimuslaitoksia, biotekyrityksiä, yliopistoja, ja tietyt biotekyrityksethän liittyvät äh, eri instituutioihin. Ja ajatellen innovatiivisia lääkkeitä ja hoitomuotoja, niin on löydettävä hyvä tasapaino Euroopan kilpailukyvyn sekä innovatiivisten hoitomuotojen huomioon ottaminen on aivan välttämätöntä. Siis maailmanlaajuisesti luomme nyt standardin, jota myös muiden on voitava kunnioittaa, sillä jos me toimimme niin, että vain Euroopassa ollaan tiukkoja ja rajoittavia, niin hyvin pian käy niin, että eläinkokeet tehdään sitten unionin ulkopuolella, ja se ei varmastikaan ole meidän tavoitteemme. Tarvitsemme luotettavia vaihtoehtoisia menetelmiä, niitä ollaan kehittelemässä ja tämä vaatii paljon tieteeltä ja tutkimukselta, kun katsoo suuria eläinkoen laboratorioita, niin äh, voi todeta, että niissä toimitaan äärimmäisen ammattitaitoisesti usein. Ne maksavat hyvin paljon rahaa ja lääketeollisuus ja muut alat mielellään haluaisivat äh, muita menettelyjä, jos niitä vain olisi. Kun puhuttiin suu- ja sorkkataudista, tutkimukseen käyttiin aiemmin eläviä eläimiä, joiden, joista sitten saatiin käyttämällä niiden kieliä ja sorkia ja niin edelleen, niistä saatiin sitten rokotetta. Sama koski muun muassa pieniä hamstereita. Ja tämä on yksi esimerkki siitä, miten sitten eläinkokeista päästiin ja saatiinkin aivan toisenlaiset uudet menettelytavat, vaihtoehdot. Pyytäisin, että kävisitte huolellisesti läpi nämä minun tarkistukseni. Minä pyrin ottamaan huomioon paitsi eläinten hyvinvoinnin myös teollisuuden edut ja me tulemme varmasti käymään intensiivistä keskustelua näistä tarkistuksista piakkoin. Niin, tässä se, mitä minulla oli sanottavana ja jonka tuon esiin myös tarkistuksissani. Kiitos. Kiitokset, herra Hoppenstedt. Nyt puheenvuoron saa rouva Ferreira, olkaa hyvä. Merci, euh, monsieur le président, beaucoup plus... Kiitos puheenjohtaja. Puhun vähän lyhyemmin. Varmaankin kaikki olemme täällä yhtä mieltä siitä, että tätä direktiiviä täytyy tarkistaa. Sehän nyt on jo pari vuosikymmentä vanha. Tiedetään myös, se, että tämä asia on hyvin arkaluontoinen ja eläinkokeet aiheuttavat täällä ja kansalaisten keskuudessa tunnepitoisia reaktioita. Täälläkin me kyllä kiinnitämme huomiota eläinten tulevaisuuteen, ennen kaikkea siihen, miten kädellisiä käytetään eläinkokeissa. Kuitenkin tämän tunnepuolen lisäksi pitäisi ihan kunnolla näitä asioita käsitellä ja mahdollistaa se, että tutkijat voivat käyttää eläimiä kokeissa. Tuskin he nyt ihan huvin vuoksi eläimiä kokeissa käyttävät, varsinkin jos on kyse kädellisistä. Jotkut kokeet ovat välttämättömiä, erityisesti kädellisten osalta, kuten AIDS-lääkkeiden tai Alzheimer-lääkkeiden, Parkinsonin taudin lääkkeiden tai joidenkin rokotteiden testauksessa ei ole muita vaihtoehtoja kuin kädellisten käyttökokeissa. Tätä asiaa pitää miettiä, kun e- tehdään rajoittavia ehdotuksia. Pitää myös miettiä sitä, mitkä ovat sitten seuraukset tieteelle ja mitkä ovat ne tieteelliset perustelut niille säännöksille, joita me täällä hyväksymme. Minä en itse riittävän hyvin tunne näitä asioita, eikä minulla ole tarpeeksi tietoa tästä, mutta olen saanut joiltakin eurooppalaisilta laboratorioilta viestejä siitä, että siellä ollaan huolissaan, miten me, näihin, miten me näitä asioita sääntelemme. Ja vaikkakin on tarpeen vahvistaa varsinkin eläinkokeita koskevia säännöksiä, niin kuitenkin näitä kokeita tehdään muissa maissa. Ja kaikissa maissa tällaista sääntelyä ei ole samalla tasolla kuin EU:ssa. Olen siis hieman ristiriitainen tämän asian suhteen. Kukaan ei halua nähdä eläinten kärsivän, kukaan ei halua nähdä eläimiä laboratorioissa, mutta pitää miettiä sitä, millä, kuinka paljon tutkijat silloin tällöin tarvitsevat eläimiä kokeita varten. Täytyy suhtautua tähän järkevästi. Dank u wel. Kiitokset Rova Freira. Nyt puheenvuoron saa Rova Liotar. Olkaa hyvä. No kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia Rova Murko puheenvuorostanne, kun esittelitte meille tämän valmistelemanne lausunnon. Minäkin olen sitä mieltä, että sen olisi pitänyt olla oikea mietintö, mutta valitettavasti tässä nyt on käynyt niin kuin käynyt. Haluaisin keskittyä puheenvuorossani kolmeen seikkaan. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että että meillä on sitovat määräykset eläinkokeiden käytön rajoittamiseksi ja kun vaihtoehtoja on olemassa, niiden tulee olla pakollisia. Ja on tehtävä entistä enemmän vaihtoehtojen kehittämiseksi. Euroopan unionissa käytetään 12 miljoonaa, käytetään tai minä käytän pikemminkin sanaa väärinkäytetään 12 miljoonaa eläintä vuodessa. Kyllä minun täytyy tästä muutama sana sanoa ja meidän täytyy voida rajoittaa eläinten käyttöä, mutta viime aikoina eläinkokenta on tehty yhtä, yhä enemmän, vaikka pitäisi olla aivan päinvastoin. Tärkeä väline käsittääkseni on tietojen vaihtaminen. Meidän täytyisi katsoa tätä huomattavasti tarkemmin. Tietyillä aloilla nimittäin on niin, että protektionismista täytyy luopua ja monien eläinten kärsimyksestä säästyttäisiin, jos tietoja vaihdettaisiin. Olen rouva Murkon kanssa samaa mieltä siitä, että kädellisten käyttöä täytyy vähentää ja minä tuen häntä todella hänen lausuntonsa suhteen. Hän on tehnyt erittäin hyvän lausunnon ja Guen nimissä olemme tehneet joukon tarkistuksia ja toivomme, että hän voi antaa tukensa näille tarkistuksille ja ottaa ne mukaan tekstinsä. Kiitos. Kiitoksia, Rova Liotar. Seuraavaksi rouva Caroline Jackson. Thank you very much, Chairman. I came prepared... Kiitoksia puheenjohtaja. Olin vähän valmiina masentunut siitä, mitä nyt sanoi, mutta Rova Ferreira minua piristi, kun niin paljon maalaisjärkeä hänellä oli. Toivottavasti hän nyt ei pane pahakseen brittikonservatiivin kehuja. Ehkä tämä olisi pitänyt sanoa kahden kesken. Minä olin esittelijänä 86 direktiivissä. sinä oli pel- pelkkä lapsi oikeastaan. Ja ensimmäisen kerran he päästivät minut irti sen jälkeen sitten sekaannunkin asioissa ja Komissiota voi paljasta syyttä 20 vuoden ajan tai niillä on rehellisiä 23 vuotta. Olen katsonut sitä, että miten tämä direktiivi on kehittynyt, 86 direktiivi on kehittynyt aika ajoin. Olen kysynyt siitä asioita ja komissio oli hyvin hidas seuraamaan sitä, ja kun he valittavat tämän direktiivin esipuheessa tästä epätasaisesta toimeenpanosta, en tiedä mitä siinä oikeastaan tarkoitetaan, koska he sanovat, että siteeraan tietyt jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön toimenpiteet, joilla korkeasuojelun turvataan, ja toiset ovat taas ottaneet käyttöön 26 minimivaatimukset direktiivistä. Se näin käy elämässä. Näin direktiivejä pannaan toimeen. Jotkut jäsenvaltiot voivat mennä pidemmälle kuin mitä direktiivissä määritellään. Se on elämää. Se, mitä ei sal, saada sallia, on se, että mit, jotkut jäsenvaltiot eivät tehdä pitkän aikaa mitään, ja komissiokaan ei tehnyt. Tarvitsemme tämän päivitystä. Tilanne ei ole oikeastaan sellainen ihan sellainen kuin mitä tässä selitysmuistiossa komissio selittää. Luxemburg esimerkiksi pääsi kor, kuin korverästä monia vuosina ei vaikka tehnyt osalta mitään. Toivottavasti tässä on tehty olennaisia muutoksia, joten päivitystä todellakin tarvitaan. Sitten mikä on suhteemme maatalousvaliokuntaan? Jos maatalousvaliokunta ottaa ollenkaan huomioon meidän tarkistuksiamme, niin sehän olisi historiallinen tapahtuma. Ja minä oletan, että eikä niin varovaisia tarvitse olla maatalousvaliokunnan suhteen. Sitten nämä arviot. Minähän puhun englantia, mutta monet, jotka tähän keskusteluun osallistuvat ja jättävät tarkistuksia, heillä ei ole äidinkielen englantia. Ja he todellakin joutuvat tässä kamppailemaan. Ja minä olen yllättynyt siitä, miten te kaikki tämän hyväksytte, jos minä en olisi brittiläinen tai irlantilainen. Niin minä nostaisin tästä suuren metelin. Teidän kaikkien pitäisi näitä perusteita vastustaa, koska teitä estetään tarkistusten jättämisestä ellei joku englanti äidinkielinen puhuva teitä auta. Ja mielestäni se on väärin. Esittelijä nyt sattuu maatalousvaliokunnassa Niin ei sinä ole mieltä, että pitäisi kiirehtiä, että hän saisi sen läpi toisessa käsittelyssä. Hän menee alahuoneeseen. Järkevä mies taitaa olla. Ei kun otan sen takaisin. No, No, tästähän alkaa nauttia. Se, mitä, mihin Ferreira viittasi, nämä, nämä kaikki kädellisten ja apinoiden kokeet. Ihan suoraan sanoen, Rova Mörko, jota muuden pidän erityisen suuressa arvossa, niin on sanottu, ymmärtänyt tämän ihan täysin väärin. En ole sitä mieltä, että pitäisi tässä tehdä sitä, mitä komissio on ehdottanut siitä, että pitäisi jatkaa lupaa sillä, että mahdollisesti käytetään ihmisapinoita tai kädelle, muita kädellisiä. Mitä, Murko, Ei nyt oteta tätä henkilökohtaisesti, mutta mitä Murkon tiimi sanoisi, jos menisivät lääkäriin? Jos sitten sanottaisiin, että se nyt on surullista, mutta Alzheimerin ensioireita tässä nyt aletaan diagnosoida. Ja lääkäri olisi sitä mieltä, että olisi aika uusia lääkkeitä, joita voitaisiin kokeilla, mutta ei suosittelen niitä kenellekään tiimin jäsenelle, koska hän, miksi ei, koska hän tietäisi, että he olisivat täysin sitoutuneita siihen, että he ovat täysin sitoutuneita siihen, että vähitellen lopetetaan käytöllistä ihmistä kokeita, sen vuoksi näihin eläkkeisiin niitä voitaisiin käyttää. Tätä itse asiassa Rova Murkon tarkistukset tarkoittavat. Hän sanoi, että tutkimusta ei pitäisi jatkaa, jossa on kädellisiä ottaa ihmisoikeusnoita mukana jossakin tapauksessa, vaikka on monia tuhansia potilaita EU-ssa ja kautta maailman, jotka epätoivoisesti elävät elämää, jota ei ehkä edes ole elämisen arvoista, jota voidaan auttaa vain niin, että testataan kädellisille ihmisapinoilla. Minä olen yksi heistä. Kun olin ympäristövaliokunnan puheenjohtajana, niin, niin Parkinsonin tauti minulle diagnosoitiin. Huomasin sen vasta, kun näitä äänestyksiä vietin läpi ja käteni tarisi, käteni edelleen tarisevät, mutta voin jatkaa työtäni, koska käytän lääkettä, jota on kehitetty niin, että sitä on testattu eläimillä, kädellisillä. Ja se, sen apu jatkuu. Minä aion jatkaa golfin pelaamista ja lyön sitä kovaa, koska olen niin jäykkä. Sehän hämmästyttää kaikkia. Mutta monet ovat huonommassa asemassa kuin minä. Mitä heille sanotaan? No, sanotaan. Äänestimme Euroopan parlamentissa mietinnöstä joka, tai lausunnosta, joka kieltäisi Euroopassa kädellisten käytön, koska me, meille kävi niin sääli, kun näytettiin näitä kurista eläimistä kuvia laboratoriossa. No kumpi laitetaan ensin, ihmiset vai eläimet? Siihen se siitä on lopulta kyse. Tämä direktiivi, jota komissio ehdottaa, niin mielestäni siellä on jotenkin väärin, niitä yritän muuttaa niitä asioita, mutta kokonaisuudessaan sillä on oikea tasapaino koskien tätä nimenomaista asiaa siitä, että käytetäänkö kädellisiä ja ihmisapinoita. Ja ihmisapinoiden osalta sanotaan, että nyt on lähimpänä meitä. UK tai monissa muissa EUn jäsenvaltioissa niitä ei käytetä ollenkaan. Mutta se, mitä direktiivi sanoo, niin sinne jätetään mahdollisuus niiden käyttöön. Esimerkiksi jossakin pandemiatapauksessa, joita saattaisi tulla, josta ei, josta ei nyt ole tietoa, mitä sitten tapahtuisi. Niitä voisi käyttää. Ja miljoonia saattaisi kuolla. Niin, no nyt tämän osan sai loppuun esityksestä. Nyt sitten viimeinen asia. Kun mennään näihin tarkastuksiin, niin Rovo Mörkon tätä kamikatsejuoksua ihailen koskien näitä tarkistuksia, koska hän heijastelee sitä, mitä minä olen yrittänyt saada aikaan ympäristötarkistuksessa kokonaisuudessaan. Ympäristötarkistusyksikkö halutaan perustaa. Hyvä onnea, mutta neuvostosta ei tule hyväksymään, mutta hän on aivan oikeassa siinä, että jos on hyvin tarkka direktiivi, jota komissio, jossa komissiolla on vaikeuksia saada sitä käyttöön tai ei halua sitä kosketella seuraavan osalta jäsenvaltiossa, niin sitten on se dilemma, että mitä tehdään luotetaanko jäsenvaltioihin, että he näitä raportteja lähettävät, kun ne eivät lähetä, lähetetäänkö tarkistusyksikkö, jota ei ole, vai luodaanko tarkistusyksikkö, jota ei suoda luotavan. Tätä tässä yritetään, ja minä ihailen häntä, koska tämä valiokunnan täytyy pitää esillä tämä asia. No, tämän verran tällä kertaa. Mutta seuraava kokous käsittelee vielä. Vai en ole ihan varma, koska viimeinen asia on se, että herra Hoppenstedt sanoi lopussa, että hän odottaa jatkokeskustelua tarkistuksia. Minun tulkintani mukaan tämä on viimeinen keskustelu, kun tästä käydään. Ei mitään keskustelua tule tarkistuksista. Se on taas täysin ihan väärin. Enkä ehkä pysty olemaan täällä. Saatan olla pelaamassa golfia itse asiassa. Dank u wel, mevrouw Jackson. Kiitokset, rouva Jackson. Nyt puheenvuoron saa rouva Klosteet, olkaa hyvä. Merci beaucoup, euh, monsieur président. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Käytän puheenvuoron, koska olen tässä esitteli, valmistelijana teollisuusvaliokunnassa – ja haluaisin tuoda esiin useita asioita, jotka menevät juuri siihen suuntaan, mitä Robert Jacksonkin toi esiin. Olen kollegoiden kanssa samaa mieltä siitä, että pitää välttää liian tunnepitoinen keskustelu. Täytyy ottaa tietyt tosiseikat mukaan, vaikkakin vuonna 2007 käytettiin 12 miljoonaa koeeläintä. 25 jäsenvaltiossa. Tämä siis osoittaa, että tietty vakaus on siinä, kuinka paljon eläimiä käytetään eläinkokeissa, kun otetaan huomioon, kuinka paljon kuitenkin tuotanto lisääntyy. Näin ollen myöskin täytyy löytää vaihtoehtoisia menetelmiä. Joka kymmenes koeeläin on rotta tai hiiri ja yksi tuhannesta on kädellinen. No kun nämä seikat on nyt tuotu esiin, niin haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta saisimme kannustettua vaihtoehtoisia menetelmiä. Kuitenkin tiedämme, että on tapauksia, joissa vielä ei ole mahdollisuus turvautua vaihtoehtoisiin menetelmiin. Rova Ferreirakin tämän sanoi. Ja kun esimerkiksi tutkitaan AIDSia tai Alzheimeria ja muita neurologisia sairauksia, kuten Parkinsonin tautia, niin näissä tutkimuksissa on vielä käytettävä kädellisiä koeeläiminä. Haluaisin ympäristövaliokunnalle sanoa, että tai oikeastaan tuoda esiin tietyt riskit, jotka liittyvät siihen, että olisi liian järjestelmällistä politiikkaa, jossa eh, tehdään tutkimusta toisen sukupolven kädellisillä. Se, että vältettäisiin tai ei saataisi näitä hyötyjä, Täytyy olla tiettyjä tutkimusohjelmia niin, että voidaan parantaa eläinkokeissa tutkimuksissa käytettävien eläinten yleisiä oloja. Kun keskustellaan laboratorioiden kanssa Euroopan tasolla, nämä tutkimuslaboratorioita Euroopassa vielä on, niin meille sanotaan, että Eläinten hyvinvointi on todella tärkeä asia laboratorioille, koska jos eläimet ovat liian stressantuneita, koska ne kärsivät, niin silloin testitkään eivät onnistu eikä testaustuloksia voida hyödyntää. Näin ollen myös tutkimuslaitosten etu on se, että pyritään toimimaan niin, että eläimet eivät kärsi. Ihan alusta asti otetaan huomioon eläimen kokema kärsimys ja mahdollisimman hyvin kunnioitetaan eläimen hyvinvointia. Mielestäni tämä pitäisi myöskin sanoa, ja tämä on sitäkin tärkeämpää, kun ajatellaan, että näin me voisimme suosia eläinkokeita EU-ssa. EU-ssahan meillä on omat standardimme, ympäristöstandardit, terveysstandardit ja muut. Nimittäin jos me emme mahdollista eläinkokeita Euroopassa, niin silloin eläinkokeet tehdään niin kuin jo nyt tällä hetkellä paljon tapahtuu. Se tehdään kolmansissa maissa, kuten Aasiassa, ja tällöin me ei voi millään tavalla kontrolloida niitä oloja, joissa kokeet suoritetaan, tai millainen eläinten hyvinvointi kokeissa on. Tuolloin me emme myöskään voi saavuttaa hyviä tuloksia. Näin ollen meidän täytyy ylläpitää koe eläinkokeet, eu, eläinkokeita Euroopassa. Se on ainut tapa varmistaa, että me voimme tarkastaa, että direktiivin säännöksiä noudatetaan ja että koeeläinten hyvinvointia myöskin kunnioitetaan. Näin ollen, kun tällaista järjestelmistä, järjestelmällistä politiikkaa, jossa toisen sukupolven eläimiin tehdään tutkimuksia, niin ainakin pitäisi siis kasvattaa vähintään kymmenen vuoden ajan ja äh, sitten blokattaisiin tietty pääoma, jotta nämä tuottajat voisivat toimia, vaikka tiedämme siis, että tällä hetkellä eurooppalaisilla toimijoilla ei ole samat kilpailuedellytykset kuin vaikkapa Yhdysvalloissa on. Meidän täytyy varmistaa mahdollisimman hyvät olosuhteet sille, että eläinkokeet voidaan toteuttaa Euroopassa – mutta lisäksi tässä saatettaisiin joutua siihen, että uroseläimiä tapettaisiin suurin joukoin ja suosittaisiin naaraita. Meillä on monesti taustalla hyvä tarkoitus, mutta se saattaa kääntyä itseään vastaan, jos me emme kiinnitä huomiota näihin eri kohtiin tässä direktiivissä. Puhuin siis riskistä, että teollisuustuotanto siirrettäisiin massoittain Kiinaan tai Singaporiin ja perustutkimus katoaisi Euroopasta kokonaan, koska hallinnolliset velvoitteet olisivat liian raskaat ja eläinkokeita ei voitaisi tehdä, koska olisi liikaa rajoitteita. Ja kun tutkijoiden kanssa keskustellaan näistä asioista, niin kaikki sanovat, että ei, eivät he halua mitenkään tuottaa kärsimystä eläimille. Se ei ole todellakaan heidän aikomuksensa päinvastoin. Tämän halusin siis sanoa. Haluaisin myös muistuttaa, että kädellisiä käytetään hyvin vähän 0,1 prosenttia, mutta se on kuitenkin biolääketieteen alalla todella tärkeä asia. Meidän täytyy siis ottaa huomioon tosiseikat liittyen hyötyihin, emmekä saa vaarantaa tutkimusta Euroopassa. Kiitokset, Rova Krostet. Nyt puheenvuoron saa herra Bauis. Um, Puheenjohtaja, kiitos keskustelu ja tätä on ollut aiemminkin, eikä vähiten kun on käsitelty kosmeettisia aineita, kosmetiikkaa ja, ja aika menestyksekkäästi on yritetty parlamentin puolelta saada se, että vähitellen luovutaan, eli nyt sitten kokonaan eläinkokeesta kosmetiikalle. Ei tietysti ole sama asia kyseessä kuin eläinkokeet lääkkeitä varten, tai muita hoitomuotoja laitteita varten. Kosmetiikassa saatettiin sanoa, että okei, jos nyt sitten lopulta ei voida uutta sukupolvea tuottaa huulipuna ilman eläinkokeita, niin sitten sanotaan, että ei tuotetakaan. Pystyimme sanomaan. Että jos ei voi olla sitä vaaraa, että eläinkokeet viedään ulkomaille, niin muutetaan eurooppalaisia sääntöjä ja aletaan rajoittaa markkinointia milloin kuin tutkimusta, ja se pystyttiin tekemään kosmetiikassa. No lääkkeissä se ei ole mahdollista että sanotaan, jos sitä ei täällä sallita, niin se menee ulkomaille. Ja voidaan sanoa, että no siinä tapauksessa voimme estää lääkkeiden, jotka on validoitu ja tarkistettu EUn ulkopuolella, että niitä ei päästetä takaisin, koska kaikista näistä syistä, jotka olemme kuulleet, niin siinä täysin jätettäisiin ottamatta huomioon Euroopan unionissa olevien potilaiden oikeudet, joten kyseessä on paljon monimutkaisempi asia. Mutta varmaankin olemme kaikki samaa mieltä, että haluamme sitä, että vähennetään yksi kolmesta arrasta, että eläinkokeita vähennetään. Tiedämme sen. Olemme kaikki samaa mieltä sen kanssa ja kaikki olemme myös sitä mieltä, että haluamme, että tiukemmat hyvinvointisäännöt olisivat voimassa, jotka koskevat näitä eläimiä, joilla kokeita tehdään. Useimmat testit tai kokeet, kuten olemme kuulleet, niitä tehdään rotilla ja hiirillä, jotka eivät ehkä aiheuta saman tasoista tukea, kuten kätensä tehtävät test- kokeet, ne ovat meitä lähellä ja siitä, syy- siitä syystä asia liittyy tunteita, ja on tieteellinen tarve myös niitä käyttää aika ajoin eh, tutkimukseen. Kun parlamentissa on keskusteltu asiasta, niin on ollut aika selvä, että emme halua sitä, että ihmisapinoilla tehtäisiin kokeita. Emme halua, että villejä eläimiä otetaan näihin tarkoituksiin – Kuten ollaan jälleen kuultu, niin ihmisenpidon määrä on minimaalinen näissä kokeissa. Minun maassani 30-luvulla tarvittiin käyttää viimeisen kerran. Ei ole mitään sellaista ilmiötä, että joukottain käytettäisiin ihmisapinoita, joten voi ihan hyvin sanoa mielestäni, että niitä ei pitäisi käyttää. Sitten villien eläimien pyydystäminen on ihan selkeä kysymys. Sen lisäksi tarvitaan vastauksia joihinkin kysymyksiin, koska jos haluamme rajoittaa eläinkokeisiin joutuvien eläinten määrää, niin sitten täytyy vastata niihin kysymyksiin, joita tieteentekijät meille esittävät tutkimusyhteisöt niin edelleen. Ja yksi niistä kysymyksistä on se, että mitä näyttöä on siitä näistä lisääntymiskyvystä toisen sukupolven kolmannen sukupolven eläinten keskuudessa, jotka ovat olleet pyydystettyinä vankeudessa. Se saattaa olla pienentynyt. Se täytyy että Tarvitaan selkeyttä monistakin asioista. Kun minä olen vierailut, kuten olenkin vierailut näissä keskuksissa, joissa eläinkokeita tehdään, niin Kaksi asiaa tekee vaikutuksen, ja joiden pitäisi olla osa minkälaista tahansa Euroopan laajuista vaatimusta tai asetusta. Toinen on se, että tämä absoluuttinen kriteeri eläinten hyvinvoimille, että se olisi erityisen tärkeällä siellä. François siihen viittasi, ja olen nähnyt hyviä käytäntöjä siitä, ja olen nähnyt vähemmän hyviä käytäntöjä siitä. Samaan tapaan on hyvä käytäntö, että tutkimusta tekevät yhtiöt, että niillä olisi joku riippumaton, joka käsittelisi jokaisen pyynnön, että tällaista tutkimusta tehdään. Ehkäpä jotain tällaista pitäisi tähän toimenpiteeseen ottaa mukaan. Niin, että on todellakin todellinen riippumaton, eh, ikään kuin toinen mielipide, tutkimuspyynnöille eläimiä koskien. Ja jos tämä toimenpide hyväksytään, niin tutkimus voi edetä. Mutta se antaisi jonkinlaisia takeita, että olemme vakavissamme siitä, että äh, vähennystä halutaan. Tietysti täytyy jatkaa sitä, että painostetaan tutkimus yhteisöjä ja akateemisia piirejä, jotta he jatkaisivat vaihtoehtojen etsintää eläinkokeille. Se oli meidän periaatteemme, kun käsittelimme meitä kosmetiikka-asioita. Piti koko ajan painostaa. Ja sitten lopussa kosmetiikka-asioiden kanssa nämä yhtiöt hyväksyivät tämän haasteen. Ja nyt parlamentin ja komission kanssa jatkavat tätä vaihtoehtojen etsintä. Tämä pitäisi tuoda myös tähän asiayhteyteen. No sitten vielä se kysymys, josta haluaisin kuulla komissiolta. Elämää uhkaavat kliiniset olosuhteet, mitä se sulkisi ulkopuolelle? Ja minulla on ehdotettu, että se sulkisi ulos tutkimuksen diabeteksestä, liikalihavuudesta ja niin edelleen. En ole varma, tekisikö se niin, mutta haluaisin olla varma. En tiedä, mitä, mikä tämän heikentävä tai elä, elämää kliinisen ähm, asia voisi olla määritelty, mutta pitäisikö hyväksyä se, että ne ovat siinä luokassa, että elämää uhkaavat tai heikentävät, niin se näitä, huolena näitä hälventäisi sitä asioita on olemassa. Ja sitten viimeksi, koska paljon on kysymyksiä, niin pitäisi varmistaa, niin kuin keskustelussa ja miten on tullut esille näitä huolenaiheita, niin pitäisi varmistaa, että täytyy olla uudelleen tarkisteluja tänne sisäänrakennettuna niin, että ehkä vaikka viisivuotittain voidaan tarkistella, että mitkä vaikutukset ovat, ja sitten tulevaisuuden parlamentit pystyvät uudelleen arvioimaan tämän toimenpiteen tehokkuutta ja arvioimaan sitä, tarvitaanko lisää toimia. Kiitos. Bedankt, John Bowes. Kiitoksia. John Bowes ja seuraavaksi Thomas Ulmer. Kiitos puheenjohtaja. Hankala keskustelu, kun ei nyt vielä tiedä, minkälaisia tarkistuksia kollegat ovat tehneet. Minun mielestäni tämä menettelytapa ei ole hyvä. Se, että tarkistuksia voi esittää vain englannin kielellä ei ehkä ole suuri ongelma, mutta kyllähän se on syrjivää niiden suhteen, jotka eivät kieltä hallitse. En myöskään pidä tarpeellisena nyt näin kiireellisesti asiassa tehdä päätöstä. Eihän tässä nyt muutamasta viikosta voi olla kyse, kun direktiivi on 23 vuotta vanha. Mitä sisältöön tulee, olen ollut yhteydessä kahden suuren saksalaisen yliopiston koelaboratorioiden kanssa ja vastuuhenkilöt tapasin laboratorioissa samoin eläinsuojeluvaltuutetut ja kyllä tällä hetkellä ainakin näissä laitoksissa eläimiä kohdellaan erittäin korrektilla tavalla. Mm, tieteellisen työn taso on erittäin korkealaatuista ja missään nimessä ei eläinten kiduttamisesta ole kysymys. Me käytämme päivittäin elä, me käytämme yhteensä elämässämme kaksi koe-eläintä, näin voi sanoa tällaisia lukuja Euroopan unionissa käytetään ja siitä me nyt puhumme siis. Tämä keskustelu on erittäin tunteellista ja ajatellaan esimerkiksi tiettyjen koeeläinten läheisyyttä ihmisen kanssa. Vedotaan tähän, mutta Tällä hetkellä on hyvin harvoja koelaitoksia ja hyvin harvoja kokeita, joissa näistä eläimistä voitaisiin luopua yhtäältä. Esimerkiksi rokotusten tuottaminen, esimerkiksi hepatiittirokotuksia ei ole voitu tutkia ilman kädellisiä ja toisaalta sitten taas muita eläimiä esimerkiksi äh, tiettyjen nisäkkäiden käyttö on ollut aivan välttämätöntä. Ja tällä hetkellä joka tapauksessa tämä on eettisesti perusteltua ja tieteellisesti äh, erittäin korkeatasoista tämä tutkimus. No, kyseessähän on nyt menettely, joka menee myös komitologian käsittelyyn ja silloinhan se on meidän valvontamme ulottumattomissa. Ja kun tässä tietyt kysymykset menevät melkein jo epätasa-arvon piikkiin, esimerkiksi tiettyjen ryhmien suhteen on oltu erittäin tiukkoja, mutta mitä tulee tutkimukseen, joka tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolella, niin äh, me emme siihen voi mitenkään puuttua ja siksi voimmekin heikentää Euroopan asemaa toimillamme. Kiitos. Kiitokset herra Ulmer ja nyt seuraavaksi Caroline Lucas. Thank uh, um, Mrs. Merko for uh, a very good report and apologies for Haluaisin kiittää Rova Murkoa tästä lausuntoluonnoksesta. Tulin kuitenkin vähän myöhään, pyydän anteeksi. Niin tuohon Jacksonin kommentteihin haluaisin esittää kahteen niistä huomioni. Olen huolissani siitä, että tarkistuksia ei ole saatavilla muilla kielillä. On pahoiteltavaa, että koko tätä prosessia on vauhditettua. Meidän pitäisi puuttua tähän. Mehän olemme odottaneet tätä ehdotusta jo vuosia ja meidän pitäisi painostaa Neil ja maatalousvaliokunnan puheenjohtaja ja valiokunnan esittelijää tästä. Ei todellakaan tarvita tällaista painostusta parlamentin sisältä ja ulkopuolelta. Olen hyvin iloinen siitä, että vihdoinkin komissio on tämän ehdotuksen antanut ja toivon, että voimme sen ajoissa käsitellä. Toinen asia liittyen siihen, mitä Jackson sanoi, on tärkeää kaikille. Meidän täytyy luopua sellaisesta ajatustavasta, että on ristiriita ihmisten terveydensuojelun ja eläinten suojelun välillä. Eläinkokeet eivät välttämättä aina ole paras vaihtoehto ihmisten kannalta. Esimerkiksi UKsta on hyvin paljon esimerkkejä kun on tutkittu tiettyjä asioita ensin eläimillä ja sitten ihmisillä. Ja ilmeisestikään tulokset eläinkokeista eivät ole kovin hyviä, koska ihmiset melkein kuolivat näihin lääkkeisiin. Ja sitten myöskin on saatu tiettyjä tuloksia, huono, heikkoja tuloksia, jotka eivät kuitenkaan toistuneet ihmisissä. Jos tätä lukee yksityiskohtaisesti, niin täällä on hyvin paljon sellaisia asioita, jotka otetaan mukaan, esimerkiksi 50-50 liittyen tuloksiin, kun halutaan toistaa tulokset, eli mahdollisuus olisi 50-50 saada siis samat tulokset eläimillä tai ihmisillä. Toivoisin, että ei käytetä enää enempää eläinkokeisiin rahaa. Yleensähän ne ovat niitä viimeisiä testejä. Se sitten, miten edistetään vaihtoehtoisia menetelmiä, se olisi hyvä sekä eläimille että ihmisille. Ja useita vaihtoehtoja on, mutta on vauhditettava tutkimusta, on vauhditettava hyväksyntämenettelyjä, sitä, että nämä tuotteet saadaan markkinoille. Ja mielestäni Rouva Murkon lausunnossa tähän suuntaan mennäänkin. John Bowies aika oikein sanoi, että että täytyy kiirehtiä kaikkia prosessiin osallistuvia, jotta saadaan luotua näitä vaihtoehtoisia menetelmiä. Mutta tämä nyt, millainen komission ehdotus tällä hetkellä on, ei ole riittävästi painostusta siihen suuntaan, että vaihtoehtoisia menetelmiä saataisiin kiireellisemmin käyttöön. Haluan tehdä joitakin erityisiä ehdotuksia ja teenkin niistä tarkistuksia. Esimerkiksi se, että että luodaan vaihtoehtoisten menetelmien asiantuntijakeskus kansalliselle tasolle, mutta myöskin EU-tasolle koordinointikeskus tätä varten. No 12 miljoonaa koeläintä, joita vuonna 2005 käytettiin EU-ssa, suurin osa, eli 80-90 prosenttia käytettiin lääketutkimukseen. Ja tämä kolmen r periaate ei ollut mukana EKVAMin toiminnassa. Yliopistotutkimukseen tarvitaan enemmän ponnisteluja, jotta nämä kolme, kol, tämä kolmen R:n periaate saadaan mukaan kaikkiin eläinkokeisiin, ei pelkästään niihin, joista EKVAM on vastuussa. Ehdotus siitä, että olisi tällainen Euroopan tason koordinointikeskus on hyvä, se koordinoisi ja edistäisi vaihtoehtoisia menetelmiä ja tarkkailisi, mitä kansallisella tasolla tapahtuu. Se myös koordinoisi ennalta hyväksyntämenettelyitä, joita tehdään kansallisella tasolla, ja myöskin sidosryhmiä ja sääntelyelimiä. Se vauhdittaisi niin kuin mekin haluamme, jotta saadaan markkinoille nopeammin vaihtoehtoisia menetelmiä kuin tällä hetkellä. Kiitän jälleen kerran Rouva Murkoa tästä lausunnosta ja toivon, että voimme toimia tehokkaasti. Ja, dank wel. Dan tenslotte mevrouw. Kiitoksia. Sitten lopuksi Rouva Dagmar Rothberent, olkaa hyvä. Vielen dank. Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan minun ei varmaankaan tänään pitäisi puhua. Mutta en minä nyt puhumattakaan voi olla. Minun ääneni on aika pahasti poissa tulehduksen vuoksi. Tehän tiedätte, että ainakin 15 vuoden ajan tai oikeastaan jo pidempäänkin olen taistellut sen puolesta, että kosmetiikan eläinkoket kiellettäisiin. Tätä taistelua minä olen käynyt, koska olen todennut teidän tuellanne, että tuote, tuote, tuotteesta tässä on kyse eri tuotteista. Kyllä siinä on eroa, mihin näitä eläimiä eläinkokeissa käytetään. Kuitenkin olen myös hyvästä syystä näinä vuosina yhä uudelleen toistanut, että eläinkokeet, jotka liittyvät lääkkeisiin, tähän asiaan en puutu. En puutu siihen, koska en haluaisi joutua tilanteeseen, jossa me täällä teemme eron sen välillä, mikä on sairaus, johon eläinkokeita tarvitaan, ja mikä taas on sellainen sairaus, joka ei ole tarpeeksi vakava ja joihin, johon tämän vuoksi eläinkokeita ei saa käyttää. Tästä olemme tänään kuulleet paljon. Minä en haluaisi käydä keskustelua siitä, mikä on äh, välttämätöntä ihmisen hengen pelastamiseksi ja mikä taas hänen äh, elämänlaatunsa parantamiseksi. Minä en halua sanoa jollekulle, että niin lapsenne ovat äh, ovat kuolemansairaita, mutta me estämme tutkimuksen. En kuitenkaan tarkoita myöskään sitä, että eläinkokeita tulisi hyväksyä täysin rajo, rajoituksetta tai näiden kolmen Rn pohjalta. Olen Jacksonin kanssa samaa mieltä siitä, että meillä voi olla tarkastukset Euroopan unionissa. No sehän on oikein mukavaa, mutta erittäin naivia tässä, tässä emme ole onnistuneet edes elintarvikealalla BSN jälkeen ja luulemme muilla aloilla sitten pystyvämme valvontaan. Äh, hyvä ajatus sinänsä, mutta eivät jäsenvaltiot tätä varten anna rahaa. Eli mitä tehdä? Luulen parovan Murko että teidän lähestymistapanne on oikein hyvä, mutta henkilökohtaisesti tietyt ehdotuksenne menevät kyllä liian pitkälle. Siis minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, sanon tämän ottaen huomioon ne tuotteet, joista tässä nyt puhumme, ja ne sairaudet, jotka toivomme voivamme parantaa, jos voimme parantaa ne Eh, laboratoriossa hyvä, mutta katson, että olisi hyvä, että käyttäisimme mahdollisimman vähän koeeläimiä ja että nämä eläimet, joita joudumme käyttämään, kärsisivät mahdollisimman vähän, eli kolme R. Caroline Lukas ei ollut aluksi paikalla, siksi hän ei kuullut, että täällä todettiin, että tässä ei kyse nyt ole siitä, ovatko tarkistukset englanniksi ei, vaan kyse on myös siitä, että joudumme tekemään kaikki tarkistuksemme englanniksi. Kyllä minä valittelen sitä, että kun meillä on ollut komission ehdotus jo marraskuusta, että sitä ei ole käsitelty hiukan varhaisemmassa vaiheessa, vaikka tässä nyt olikin toimi valtakiistaa valiokuntien välillä, koska ne, jotka ovat olleet aiheesta kiinnostuneita, ovat voineet tutustua ja paneutua siihen jo ihan ajoissa. Ja on ikävää, että tätä aikaa meillä nyt sitten ei ole riippumattomana riippumatta nyt tästä toimivalta konfliktista, niin kuin Jackson olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy ottaa opiksemme. Tämän olisi pitänyt olla meidän toimivaltaamme ja täytyy olla aika tarkkana tulevaisuudessa vaalien jälkeen liitteen kuusi suhteen. Sitten vielä sananen eurooppalaista keskus, keskuksesta. Minä olen taistellut pitkään ECFAMin ja sen olemassaolon puolesta. Minä tunnen ECFAMin ongelmat aika hyvin. Tämä on erittäin vaikea taistelu saada rahaa tarpeeksi tietotaitoa ja sitten kulkea tätä erittäin kapeaa polkua, että itse, joko itse luodaan vaihtoehtoja tai sitten tutkitaan vaihtoehtoja, jotka tulevat teollisuudelta ja tutkijoilta. Ja että nyt vielä perustettaisiin uusi eurooppalainen keskus, se nyt on mielestäni aivan järjetöntä. Se on varmin tie tuhota kaikki. Meidän täytyy vahvistaa ekfamia ja ei minulla ole mitään Italian Ispraa vastaan hieno paikka, mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että olemme paremmin perillä siitä, mitä ECFAM tekee. Mehän olemme aina taistelleet ECFAMin budjettin puolesta ja ehkäpä nyt voimme tehdä asiat tulevaisuudessa paremmin. Tämä on meille tärkeä asia. Todella kyse on sairauksista, sairauksien parantamisesta ja meidän täytyy löytää vaihtoehtoja laboratorioissa. Ei se käy nopeasti, mutta jos löydämme vaihtoehdot edes puolelle eläinkokeista, 70 prosentille eläinkokeista, me tarvitsemme tähän teollisuuden ja tutkijoiden ponnisteluja, mutta myös Euroopan unionin. Kiitos. mevrouw. Kiitoksia, Robert Berendt. Eh, Toivotan teille äänellenne pikaista paranemista. No niin, nyt olemme kuulleet kaikki puheenvuorot, joten eh, seuraavaksi annamme puheenvuoron komission edustajalle. Kyseessä on eh, rouva äh, Schoonmaker, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman, and Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia valiokunnalle tästä vahvasta keskustelusta, kuten John Bowie sanoi, mutta se oli myös keskustelu. Yhdeksän ja puoli sivua että minulla muistiinpanoja tässä on, ja joihin nyt to- tavalla tai toisella yritän reagoida. Ei tietenkään yksityiskohtaisesti, vaikka sillä kaikkea mitä sanottiin. Ehkä pitäisi aluksi sanoa, että keskustelu heijastaa hyvin keskustelua sidosryhmien kanssa komission ehdotuksesta, ja kuten hyvin tiedetään, niin myöskin komission sisällä. Ja itse asiassa tämä keskustelu, kuten me olette ovat sanoneet, niin siinä on kyse oikeastaan eduista, jotka eivät ole toisiaan vastakkain, tai että kaksi intressiä pitää sovittaa yhteen direktiivissä. Eläinten hyvinvointi on e- ensisijainen tavoite, mutta että voitaisiin tehdä niin, että ei tuhota tai merkittävästi haitata eurooppalaista tutkimusta, ettei ole haitallisia vaikutuksia lääketurvallisuudelle ja potilaille. Ja että tietysti, että ei päädytä sellaiseen tilanteeseen, jossa tutkimusyhteisö olisi tilanteessa, jossa olisi helpompi mennä ulkomaille, koska siellä sitten olisi paljon matalammat standardit. Ja silloin se, se meillä olisi siihen mitään hallintaa. Miten tämä sitten tasapainotetaan, se on tietysti mutkikas kysymys. Minä vastauksessani painottaisin, että olemme ottaneet monia osatekijöitä, että voidaan varmistaa, että eläinten hyvinvointi paranee, niin erityisesti ottaisin siinä esille tämän kaikkien projektien pakollisen luvan saamisen ja eettisen arvioinnin, joka myös täytyy toteuttaa kaikissa hankkeissa. Mutta tietysti tämä on rasite laitoksille ja toimialalle. Ja on yritetty tätä terveenjärjen näkökulmastakin katsoa ja sanoa, että joitakin säännöksiä voisi olla, joilla tämä lupamenettely voitaisiin tehdä helpommaksi. Ryhmäluvat esimerkiksi mahdollisuus, että jos 30 päivän aikana ei reagoida, niin lupa saataisiin. Olemme myös samaa mieltä esittelijän kanssa, että lisääntyvä avoimuus olisi tässä avainasemassa ja direktiivissä on useitakin ehdotuksia tässä suhteessa. Erityisesti panisin merkille tämän ajatuksen, että olisi näitä ei-teknisiä hankeyhteenvetoja, mutta myöskin jälkikäteis analysointiarviointi, jotka pitää julkaista jälkikäteen. Yleisten kommenttien lisäksi haluaisin käsitellä myös muutamaa E- erityisasiaa. Yritän käsitellä niin montaa kuin mahdollista tietysti näissä aikarajoissa. Ja jatkokeskustelu on aina valmis. Ensinnäkin monia kommentteja oli kiellosta ihmisäpännön käyttämiselle ja joitakin kommentteja koski vähittäistä lopettamista kädellisten kokeille. Komission ehdotus siinä on todellakin, että olisi mahdollisuus ihmisapinoiden käytön kieltämiselle, mutta sitä ei, äh, siinä huomattiin, että se ei ole järkevää sulkea ovi lopullisesti kaikille tutkimustarmeille, emmekä halunnut päätyä tilanteeseen, jossa pitäisi uhrata ihmishenkiä koska on tiukka kanta, jonka mukaan ei missään olosuhteessa olisi mahdollista jatkaa näitä kokeita ihmisapinoilla mutta poikkeusta ei ole. On turvalauseke, se on eri asia, jonka mukaan jos tällaista tutkimusta tehtäisiin, niin se pitäisi tapahtua eh, erityispoikkeusolosuhteissa, jotka ovat direktiivissä kuvattu, ja komission pitäisi antaa lupa, joka antaa sen vain, kun se on parlamentin kanssa eh, tehnyt työtä komiteologia menettelyssä, joten suojalausekkeita tässä on tarpeeksi, jotta tämmöinen sijainti hyvinvoinnin näkökulmasta hyväksyttävä. Myöskin täällä puhuttiin sen puolesta, että vetelöllä luovuttaisiin kädellisten testauksista, me sen puolesta. Olemme juuri saaneet tieteelliseltä komitealta neuvoa, että vielä ei voi tarkkoja määräaikoja antaa. Joten tiedämme, että kädellisten testaaminen jonkun aikaa vielä tarpeellista. Yritämme tehdä kaikki, että päästään sellainen tilanteeseen, että yhä vähemmän niitä käytetään, mutta tällä hetkellä se on vielä välttämätöntä. Olemme yrittäneet tämän näiden kokeiden toimialaa rajoittaa, ja tästä on kysytty, että mitä nämä henkeä uhkaavat ja heikentävät olosuhteet ovat. Tämä on se termi, jota emme direktiivissä määrittele, mutta sitä käytetään itse asiassa monissakin yhteisön laeissa – ja annetaan viitteitä, kuvauksia, jotta voidaan olla johdantosokappaleessa vähän tarkempia. Ja tällaisia on kuvailtu, niin että ne, ne ovat sellaisia olosuhteet, joilla on merkittäviä vaikutuksia potilaan jokapäiväisen selviytymiseen. Ja uskon, että tämä määrittely sallii tarpeeksi. No se on tarpeeksi tiukka, mutta siinä on myös tiettyä joustavuutta, jota tarvitaan näissä tapauksissa. Useita kommentteja on tarkastuksista. Direktiivi muuttaa nykyistä tilannetta. Tällä hetkellä puhutaan määräaikaisista tarkistuksista, se tarkoittaa mitä tahansa, joko viisi vuosi, joko kymmenes vuosi. Nykyinen direktiivi määrää, että kansalliset hallinnot tekevät tarkistukset kahdesti vuodessa yksi ennen ennakkoilmoitusta esittelijä, jotkut muut ehkä sanovat, että tämä ei riitä, jos näin on. Sitten on mahdollisuus EU-tarkistukselle, jotta se tarkistaa taas nämä kansalliset tarkistuslaitokset. Ja kuten Robert Jacksonkin sanoi, niin minäkin argumentoisin, että pitää olla tietty realismi, että katsotaan miten se toimii. Nyt meillä on jo vahvennettujen tarkistuksen ehdotus. Jos osoittautuu, että se on tarpeen, niin sitten voidaan käyttää tätä atomipommia, että vielä EU tarkistusjärjestelmä tulisi käyttöön. Mutta kuten tiedetään, se on muissa tapauksissa että se on ollut vaikea saada aikaan. Sitten on kommentoitu näitä luokittelukriteereitä. En halua käsitellä sitä yksityiskohtaisesti, haluan vain sanoa kyllä. Olemme ottaneet käyttöön luokittelujärjestelmän, jossa on eri raportointivelvoitteita ja muita velvoitteita kuhunkin luokkaan luokitukseen ilman, että olisi tarkkaa luokittelua nyt direktiivissä. Minun pitäisi kuitenkin ottaa kaksi esille tässä suhteessa. Toinen on se, että EUn tutkimusyhteisön piirissä on vakaa ymmärrys siitä, että mis, mikä on vakava, mikä mieto, proseduuri. Epävarmuus näyttää olevan siitä näistä harmaista alueista. Jotta ne voisin selvittää, niin komissio on aloittanut asiantuntijatyöryhmän työn ja sitten nähdään, että sitten kun direktiivi on voimassa, ja toimeenpano aika päättyy, niin sitten komotorikeehdotus olisi valmiina parlamentin käsittelyyn ja tämä kriteerit voidaan tarkemmin määritellä. No mitäs vielä halusin sanoa? Monia kommentteja esitettiin siitä, että tietojen vaihto on tärkeä asia kokeiden vähentämisessä. Jälleen kerran Tämä on eräänlainen trendi EU-lainsäädännössä, se on REACH-lainsäädännössä nähty, se on torjuntalainsäädännössä nähty. Arviomme on, että tällaiset säännökset mahdollisesti sopivat parhaiten sektorikohtaisen lainsäädäntöön, koska näillä alueilla juuri tarkka järjestelmä voitaisiin saada aikaan. Nyt tiedän, että varmaankin yritän aikana, mutta jos sallitte, niin ehkäpä sananen vielä siitä, että F2-sukupolveen siirrytään. Erilaisia kommentteja on esitetty, jotkut ovat tukeneet komission ehdotusta ja myöskin olen ajatellut sitten että mitä se tarkoittaisi tutkimusyhteisön kannalta. Komission ehdotuksen ajatuksena on itse asiassa siinä otetaan huomioon nämä eri argumentit, joita täällä on otettu esille, ja me yritämme ottaa nämä elementit huomioon ja ensinnäkin niin, että tarjotaan potkua siihen, että siirrytään tähän toisen sukupolven tai jopa pidemmälle. Mutta raportointivelvollisuus tässä otetaan huomioon jäsenvaltioiden puolelta näiden kädellisten alkuperästä ja sitten tarkasti seurataan tätä tilannetta ja kysyntä ja tarjonta tilanteesta myöskin eläinten hyvinvoinnista ja mahdollisuus on näiden direktiivin säännösten säännöksiä arvioida uudelleen jos jotakin asioita tulee esille, joita ei voida toteuttaa. Määräajat on otettu tai määräajat perustuvat sellaiseen asiantuntijatyöryhmään, johon kaikki sidosryhmä, kaikkien puolien, osapuolien sidosryhmät ovat ottaneet osaan ja määräajoissa otetaan huomioon jo F1 ensimmäisen eh, sukupolven eläimet. Ja myöskin tämä elämän kasvatusaika otetaan huomioon. Ehkäpä tämän verran nyt. Tietysti ollaan pantu merkille se, että valiokunta on jälleen vaatinut sitä, että voidaan parantaa koordinaatiota EU-tasolla, niin kun vaihtoehtoja etsitään eläinkokeille. Direktiivissä on joitakin asioita tästä. Siinä nämä viitelaboratorioita otettaisiin kansallisella tasolla käyttöön, jota komissio koordinoitaisi. Me sanomme komissio, koska emme voi, eh, meidän mielestä emme voi sanoa ECFAM, koska kuten kaikki tiedätte, se on osa komissiota, osa yhteistyötutkimuskeskusta, joten jos puhutaan komission koordinoinnista näissä pyrkimyksissä, niin todellakin tarkoitamme sitä, että ECFAMilla on tässä tärkeä osa. Kuten tiedätte, komissio on joulukuun lopussa raportoinut eri sitoumusten toteuttamisesta, jota olemme tehneet parlamentille päätöslauselma testimenetelmistä. Olemme yrittäneet näitä toimenpiteitä valaista työt koskien työtämme testimenetelmistä, mutta myöskin validointiprosessin nopeuttamisesta. Puheenjohtaja, olen täysin tietoinen, että monikkaan kysymyksiin en ole pystynyt vastaamaan. Tuskin nyt voin puhua pitempään, mutta todella mielelläni kahdenvälisiin keskusteluihin olen täysin valmis, jos sitä halutaan. Kiitos. Dank u wel, mevrouw Jackson. Kiitoksia. Rouva Jackson on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. This is not another emotional onslaught. No, varmaankin on helpotus. Ei tästä tule samanlainen kannanotto kuin äsken. Mil, voisiko komission edustaja kertoa, tai voisiko neuvoston edustajat kertoa, mikä on puheenjohtajavaltion aikomukset? Onko tässä tarkoitus päästä sopimuksen jo ensimmäisessä käsittelyssä, joka, mikä tietysti olisi toivottavaa? Mikä tässä on aikataulu? Mevrouw, u heeft Olkaa hyvä vielä, Rova. I was looking to see if there any council representatives, but there... Minä katselin, onko täällä neuvoston edustaja paikalla, mutta en näe ainakaan ketään. Minun on sanottava, että en tiedä. Toistaiseksi emme vielä ole keskustelua neuvoston kanssa aloittaneet. Varmaankin viikon loppupuolella tai ensi viikolla näin teeppe. No, tässä saankin paperilappusen. Juu, kaksi kokousta työryhmillä on, mutta tulossa, mutta emme ole vielä saaneet selkeitä aikeita, joita neuvostolla on. Mutta varmaankaan ei ole tarkoitus ensimmäisen käsittelyn sopimuksen. Puheenjohtaja, miksi tässä kiirehdimme? Mitä varten tässä kiirehditään? Miksi kiire? Wij hebben hier haast mee. Meillä on kiire koska emme halua menettää kaikkea vaikutusvaltaamme, kaikkia vaikutusmahdollisuuksiamme. Haluamme vaikuttaa maatalousvaliokunnassa käytävään keskusteluun ja tehtävään päätökseen. Se on tässä nyt syynä kiireelle. Ei mikään muu syy. No Tiedämme, että kokemuksen mukaan maatalousvaliokunta ei tätä ota onkeensa. Osoittakaa minulle, että he niin tekisivät. Mevrouw Murko, wilt u het debat afronden? Rova Moerko, teillä vielä loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös kaikille puhujille. Minä käytän John Bowisin sanoja sloganina näissä yleisissä kommenteissa. On jatkettava teollisuuden painostamista, jotta me saamme vaihtoehtoja eläinkokeille. Kysymys kuuluu, miten me tämän teemme? Miten me tätä painostusta jatkamme? Tämän päivän keskustelusta suurimman osan voin tiivistää kahteen kohtaan. Useita kertoja tässä keskustelussa on puhuttu teollisuuden edustajista ja tutkimusyhteisöstä. Se ensinnäkin on sitten seuraavat teesit. Teollisuus itse pyrkii vähentämään eläinkokeita tai korvaamaan ne, koska ja pyritään myös vähentämään kustannuksia. Tarvitaan kannusteita, koska tutkimusyhteisö itse pyrkii kolmen Rn periaatteen toteuttamiseen. Mielestäni tämä on väärä näkökulma. Me kaikki tiedämme, että me tarvitsemme uusia lääkkeitä. Me tarvitsemme va- uudenlaisia varoja, menetelmiä tutkimukseen, ennen kaikkea lääketieteen alalla. Mutta ennen kaikkea tarvitsemme menetelmiä, joilla me tähän pääsemme. Me tiedämme kyllä täysin, mitä esimerkiksi biolääketieteen alalla on tehty vuodesta 1986 asti. Me olemme oppineet useilta eri aloilta, että EU-lainsäädäntö on vauhdittanut toimia siihen suuntaan, että kehitetään muita kuin eläinkokeita. Näin ollen nämä kiintiöt tai tavoitteet ovat toimivia. Meidän pitääkin miettiä, miten tämä voidaan siirtää myös muille aloille, joilla erimielisyyksiä on. Tarvitaanko kädellisiä eläinkokeita varten? No sitten eettiset ja säilytyskysymykset vaarassa olevien lajien osalta. Onko tämä pienempi paha kuin se, että kehitetään uusia lääkkeitä ihmisille? Se on se pääkysymys tässä. Jos lähdetään eettisestä näkökulmasta, niin mehän kaikki luemme hyvin paljon kehityksestä näinä päivinä. Ja meillä on myöskin kehitysantropologian puolelta tietoa, joka osoittaa kädellisten aivojen kehityksen olevan todella suurta. Me tiedämme hyvin paljon ja oikeastaan todella paljon enemmän kuin aikaisemmin eh, kädellisten sosiaalisista tavoista, eh, samankaltaisuuksista, kyvyistä. Ja totta kai ne kärsivät, kun ne ovat eristyksessä ja kokevat kipua. Tämä on sellainen näkökulma, jota täällä ei ole tänään korostettu. On hyvin paljon eettisiä syitä, joiden puolesta kannattaa rajoittaa lääketieteen, lääketieteen tutkimusta. Parempia lääkkeitä saataisiin, jos alkiotutkimus, kantasolututkimus hyväksyttäisiin. Ja sielläkin aina puhutaan eettisistä seikoista. Aina puhu, viitataan etiikkaan. Ihmiskunta on kehittänyt tiettyjä sääntöjä, emmekä me halua, että niihin kajotaan. Tässä tapauksessa tilanne ei ole tietenkään aivan samanlainen, mutta minä pyrin hieman selventämään viemään pidemmälle tätä kantaani, jota täällä esittelen. Meillä on paljon paremmat mahdollisuudet kuin sata vuotta sitten tutkia Alzheimerin tautia. Sata vuotta sitten alettiin kädellisillä tehdä näitä tutkimuksia. Eläimet kärsivät tietyistä menetelmistä, varsinkin niistä tavoista, joilla kädellisiä käytetään eläinkokeissa monissa tapauksissa. Eli tämä on se eettinen näkökulma. Mutta on muitakin näkökulmia asiaan. Ja haluaisin mainita, että on kaksi pääasiallista testialuetta laboratoriotestaus ja sitten yleiset testausmenetelmät uusia lääkkeitä varten. Kolmas testausalue on yliopistoissa tehty tutkimus, ennen kaikkea neurologinen tutkimus. Ja me tiedämme, että nämä tutkimukset aiheuttavat suurta kärsimystä. Siellä muun muassa saatetaan eläinten päähän sijoittaa elektrodeja ja tätä kutsutaan perustutkimukseksi. Me emme tiedä, tuottaako tämä perustutkimus minkäänlaista hyötyä ihmisten terveydelle. Voisinko siis todeta, että meillä on nyt nykyaikaisia skannaustekniikkoja, joilla voidaan tutkia ihmisten aivojen neurologiaa hyvin tarkasti. Voidaan ymmärtää myöskin mielenterveysongelmia, kuuloa, näköä, puhetta ja niihin liittyviä ongelmia. Tämä tuottaa todella suoraa tu- tulosta, kun potilaalta voi kysyä, miten hän itse asian kokee tai tuntee, miltä hänestä tuntuu. Euroopan parlamentille on esitetty vertailu, jossa verrattiin potilaiden skannaustuloksia ja sitten tuloksia, joita saatiin ihmisten, eläinten päähän istutetuista elektrodeista. Ensimmäisillä oli suoraa merkitystä ihmisille. Miksi me sitten teemme näitä kokeita eläimillä, jos me emme kerran näitä kokeita tarvitse? Näin kysymys kuuluu niin. Haluaisin tuoda esiin, että yleensä kädellisiä käytetään vasta säännönmukaisen testauksen loppuvaiheessa – eikä yleensä sitten käytetä enää toisia testejä toisilla nisäkkäillä. Apinoita on käytetty kokeissa ja tuhansia ja siinä vaiheessa jo tuhansia pieneläimiä on kuollut aivan samaa tuotetta testatessa. Caroline Lucas mainitsi yhdistyneessä kuningaskunnassa teetetyn tutkimuksen TGN 4012 lääkkeestä. Siinä se tuotti vapaaehtoisille koehenkilöille pysyviä hormonaalisia vaikutuksia. Ja tätä oli aikaisemmin tutkittu laboratoriossa 500 kertaa apinoilla – sen jälkeen vasta tuotetta testattiin vapaaehtoisilla koehenkilöillä. Jos olisi käytetty paljon kehittyneempiä tekniikkoja, tiettyä mikroannostustekniikkaa, niin jo aikaisemmin olisi voitu saada paljon parempia tuloksia. Eli Tästä opimme sen, että useita muitakin vaihtoehtoja on, ja mikroannostelu on yksi näistä vaihtoehdoista. Me siis yritämme painostaa teollisuutta, jotta siellä käytettäisiin muitakin kokeita kuin mitä tällä hetkellä on mahdollisuus käyttää. Mutta käytettäisiin vaikkapa tällaista mikroannostelutekniikkaa, jota käytetään muilla aloilla? Uh, How long uh, it takes? I, would, I, I shall, I, um, uh, so, to, to... Rouva Murko, nyt pyytäisin kyllä teitä päättämään puheenvuoron, että olette puhunut hyvin, hyvin pitkään. Uh, uh just uh, fine. Niin, aivan vielä loppukaneettina tällainen, tällaiset monialaiset, pitkälle kehitetyt tekniikat voisivat mahdollistaa sen, että voitaisiin todenpitävästi tutkia mahdollisia vaikutuksia ihmisiin. Ja haluaisin tuoda esiin, että me emme ehdota sitä, että näistä kädellisistä tai niiden käytöstä luovuttaisiin vähitellen kokonaan. Emmekä me ehdota sitä, että lopetetaan tutkimus Euroopassa. Me vain pyrimme luomaan sellaiset olosuhteet, joissa on mahdollisuus tehdä hyvää tutkimusta, kukoistavaa tutkimusta. Ja kuten jo totesin, ilman lainsäädännöllisiä kannusteita se ei ole mahdollista. Tämä on ollut myöskin se pääasiallinen viesti, jonka saimme, kun vierailimme Ekvamissa. Siellä sanottiin, että me olemme jo kehittäneet ja hyväksyneet useita vaihtoehtoisia testausmenetelmiä, mutta niitä ei ole voitu käyttää, koska lainsäätäjä ei tee omaa työtään. Ja mekin olemme näitä lainsäätäjiä. Ja sitten aivan lopuksi tällä hetkellä EU:ssa ei tehdä kokeita ihmisapinoilla, ei edes Alzheimerin tutkimuksessa, ja näin on ollut jo kauan. Minä en voi kuvitella, miten tätä sitten voitaisiin, tai miten voitaisiin toimia pandemian yllättäessä. Jos on 60 päivää komitea, komitologia koskevan pyynnön esittämiksi. Ja jos ei, ole lää, ei olisi lääkkeitä, tai jos olisi lääkkeitä, niin varmaankin niitä sitten annettaisiin miljoonille potilaille, eikä ruvettaisi yhtäkkiä järjestämään jotain ihmisapinoilla tehtäviä kokeita. Luulisin, että näin ainakin tehtäisiin. Minun näkemykseni, näkemykseni on se, että tämä on vain tietty tekosyy, koska toinen selitys sille, miksi tätä lauseketta tarvittaisiin 50 artiklaan, on se, että meidän pitää suojella vaarassa olevia lajeja. Ja tämä on vähän ihmeellinen perustelu. Minä vetoan tämän valiokunnan jäseniin. Tämä on nyt hyvä mahdollisuus päättää se, että häpeällisesti jatketaan kokeita, joita ei välttämättä tarvita. Ja tällä ehdotuksella ja tietyillä tarkistuksilla me menemme oikeaan suuntaan. Me painostamme niitä, joiden pitäisi kehittää menetelmiä. Muuten vain vallitseva tilanne säilyy ja se ei ole hyvä asia. Mrs. Jackson. It's just a point of correction, which I think should... Ihan vain korjatakseni, koska tämä pitäisi korjata. Rovan Marko antoi ymmärtää, että olisi tiettyjä kokeita, joita, joita tehdään kädellisillä, joista ei olisi mitään hyötyä oikeastaan. On tällainen hoito, tällainen syvä aivostimulaatio Parkinsonin taudissa, jossa ruiskutetaan jotain aivoon, anteeksi aivoihin. Ja tätä haluaisin nähdä, että sitä kokeillaan kädellisillä ennen kuin minuun. Siinä ruiskutetaan tiettyä ainetta useaan kertaan aivoihin. Tässä on ollut demonstraatio parlamentissa. Lääketieteellisen tukimiskomissio UKsta on tämän kokeili. Eli tästä saadaan suuria kenetuja sen, mitä Rova Marko sanoi, niin että tässä pitä, pitäisi antaa sen mennä ihan noin vain ohi. But I'd like to thank Mrs. Ferrero again for cheering me up. Mutta Rova Ferrero haluaisin kiittää piristämisestäni. Ja, dank u wel. Kiitokset. No niin, nyt vielä muistutan aikataulusta. Määräaikatarkistuksille on huomenna tiistaina 10 helmikuuta kello 12. Ja tarkistukset mieluusti englannin kielellä. Me äänestämme tästä 17. helmikuuta ja sen jälkeen käsittely maatalousvaliokunnassa 31. maaliskuuta. Tämä keskustelu on päättynyt ja siirrymme esityslistan kohtaan kuusi. Kyseessä on suullinen kysymys Chris Davisilta. Aiheena aasialaiset villikissat ja tiikerit. Davis. Uh, well, thank you, Chair. But uh, the question is before us. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymys on edessäni, joten odotan komission vastausta ja sitten odotan mahdollisuutta siihen reagoida. Namens de Komission edustajana ympäristöpääosastolta Julius Langendorf, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kysymyksessä on useita kohtia. Pyrin parhaani mukaan niihin vastaamaan. Ensinnäkin kysymys Aasiasta pyydystettyjen tiikerien laittomasta kaupasta, miten lainsäädäntöä voidaan vahvistaa ja muista siihen liittyvistä asioista. Ensin ehkä joitakin yleisiä kommentteja. Tiikerien ja tiikerituotteiden kansainvälinen kauppa on kielletty erään yleissopimuksen perusteella. Kyse on tällaisesta Appendix 1 tapauksesta. Ja toiseksi, mitä tulee tiikerien metsästykseen, sitä, se on kielletty kotimaisen lainsäädännön perusteella. Puhumme nyt maista, sellaista maista kuin Kiina ja Intia. Sitten toinen asia on viety. Uh, adopted. Hakissa hyväksyttiin päätöslauselma, jossa osapuolia pyrittiin tekemään useita asioita tiikerien puolesta. Ensinnäkin se, että lopetettaisiin laiton kaupankäynti Toiseksi lisättäisiin alueellista yhteistyötä. Ja kolmanneksi se, että ei sallittaisi tiikerien kasvattamista kaupallista tarkoitusta varten. Tämä siis yleisesti. No mitä sitten komissio on tehnyt tämän eteen? Ensinnäkin komissio on tukenut COP14 kokouksessa 2007 hyväksyttyä päätöslauselmaa ja 2007 komissio myös antoi suosituksen jäsenvaltioille ja siinä lueteltiin useita toimenpiteitä, joilla voitaisiin vahvistaa EUn asetuksen täytäntöönpanoa ja pyydettiin myöskin jäsenvaltioita liittymään ja tukemaan tulli, maailman tullijärjestön toimia tällä alalla. Komissio pitää tiiviisti yhteyttä kyseisiin toimijoihin ja on myöskin tietynlainen täytäntöönpanoryhmä, joka tästä näistä asioista vastaa. Ja on yhteistyötä EUn ja näiden mainitsemieni elinten välillä. Mitä sitten Kiinan suhteen on tehty? Olemme ottaneet asian esille Kiinan kanssa kahdenvälisesti, mutta myöskin through CITES to report back at the Standing Committee first in June. Ja sitesin puitteissa vuonna 2008 pyydettiin Kiinaa raportoimaan sen toimista ja sitä on myös pyydetty kesäkuussa 2009 raportoimaan näistä. On myös työryhmä Kiinan kanssa ja siellä keskustellaan siitä, miten voitaisiin vahvistaa alueellista kehityyhteistyötä Ja tiikerit olivat yksi elementti, josta keskusteltiin. Ja tänä vuonna myöskin annamme sitä sille rahoitusta ja käsitellään työryhmässä tiikerien asioita. Erityisesti kiinnitämme huomiota laittomaan kauppaan uhanalaisten tiikerilajien osalta. Ja näiltäkin, näissäkin asioissa komissio on ryhtynyt erityisiin toimenpiteisiin. No tunnustammeko sitten sen, että luonnonvaraisten, luonnonvaraisiin kasveihin tai eläimiin kohdistuvat rikokset ovat järjestäytynyttä rikollisuutta. Kyllä. Ja tämä on myös mukana 99 direktiivissä. Selvästi mahdollistetaan se, että voidaan pitää luonnonvaraisten eläinten kauppaa laittomana tekona rikoksena. Sitten kysyttiin, antaako komissio rahallisia varoja eh, mainittuille kansainvälisille järjestöille. Yhdistyneet kuningaskunnat, maailman tullijärjestö ja muut. Tällä hetkellä rahoitamme yhdellä miljoonalla eurolla sitä, että sitesopimusta täytäntöön pannaan näissä maissa ja samanaikaisesti me pyrimme myöskin luomaan toista vaihetta tässä täytäntöön prosessissa. Siihen on merkittävät rahavarat osoitettu. On myös alueellisen yhteistyön ohjelmia Aasiassa ja niissä pyritään myöskin vahvistamaan lakien täytäntöönpanoa. Sitten eurooppalaisten yritysten osuus. Me emme ole havainneet mitään erityisongelmia tiikereiden osalta eurooppalaisissa yrityksissä. Luonnollisestikin asianomaisten maiden vastuulla on se, että kansalliset säädökset pannaan täytäntöön ja komission toimista voisin ehkä mainita sen, että olemme pyrkineet yritysvastuuta vahvistamaan. Ja myöskin komissio on pyrkinyt vahvistamaan OECD-välineitä. Yritysten tasolla on esimerkiksi annettu tiettyjä vientiluottoja. Toivottavasti vastasin kysymyksiin, joita on esitetty. Nyt voit, uh, Kiitokset. Nyt puheenvuoron saa Chris Davis. Chairman, I don't have any doubts that the... Kiitoksia puheenjohtajan epäile, että komissio jakaa nämä huolenaiheet, joita monilla jäsenillä on näistä, tästä uhkasta, joita uhanalaisilla lajilla on. Eikä sitä tarvitse pitempään kommentoida, että missä määrin kansalaisten keskuudessa tämä on tärkeä asia. Nämä tiikerit ja biodiversiteetin voidaan monella tavalla puhua, mutta jos mahdollisesti tiikerit häviäisivät, niin se soittaa sellaista vältä, joka soi hyvin syvällä sieluissamme. Kolme asiaa itse asiassa. Komissio mainitsi sen, että missä määrin Kiina Kiinaa vaaditaan siihen, että se tekee parhaansa tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi sitten sopimuksen osalta ja sitten sekä kahdenvälisesti on otettu tämä esille. Mikäs Kiinan vastaus on ollut? Minkä vaikutelma komissiolla on koskien Kiinan pyrkimyksiä siitä, että se saisi aikaan tuloksia tälläkin näiden tavoitteiden osalta? Että tiikeri, tiikeri liittyvää kauppaa voitaisiin vähentää. Sitten komissiota kuultiin, mitä komissio tekee, mitä enemmän komissio saattaisi yrittää tehdä sekä koskien rahoitusta tavalla, joihin on jo viitattu, kansainvälinen toimeenpano, lainkäyttö, ja sekä että ehkä etsitään tukea, että yritetään suojata tiikereitä salametsästykseltä, Tällaisia suoja mitä parlamentti voisi tehdä auttaakseen komissiota sen pyrkimyksissä esimerkiksi niin, että nostetaan poliittista profiilia tässä asiassa ja painotetaan sen merkitystä kansalaisillemme. Kiitoksia. Eh, eh, Sitten parlamentaari Ladford, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, uh, Chairman, for um, inviting me to speak as a non-member. Kiitoksia. En ole ihan varsinainen jäsen. Mutta kuten Chris Davis sanoi, tiikerit ovat erilainen symboli. Ja symboli äh, suojelutoimille. Isojen kissojen rakastajana olen käsitellyt asiaa jo vuosien ajan. Haluaisin kiittää näitä kaikkia kansalaisjärjestöjä, jotka ovat hyvin aktiivisia tässä asiassa. Eniten minulla on nyt yhteyksiä ympäristötutkimuksen viraston kanssa, joka välipiirissäni selvissä asun. Indian vastaava järjestön kanssa ei ole yhteistyötä, jotta voitiin julkaista tällainen kirjanen, joka on tällainen sanaleikki skinning the cat englanniksi. Siinä on ilmeisesti monia tapoja tehdä tämä skinning kissalle. Mutta nyt on hätätilanne siinä, että tiikerit mahdollisesti häviäisivät ja erittäin tervetullut on tämä asia esityslistalle kirjallinen julkilausuma 2006, näitä on ollut aiemminkin. Sitten on esitetty kysymyksiä, niin kyllä minä itse ja muutkin komissiolta ja neuvostolta. Mutta haluaisin vain myötäillä Kristensen lisäkysymyksiä. Ensinnäkin Kiinan mahdollinen vastaus. Yksi näistä asioista, joita asiantuntijat painottavat eniten, on se, että on erityisen tärkeä asia on tämä kielon ylläpito, joka koskee tiikerituotteisiin liittyvää kauppaa. Ja tällaiset tiikerifarmit, koska tietysti in, invest, investoijilla on näille farmitiikereille tietty intressi. Jos sanotaan, että jos laillinen kauppa sallitaan, niin se jollakin tavalla auttaisi siinä, että luonnonvaraisia tiikereitä suojellaan ja pelastetaan. Mutta itse asiassa tässähän olisi, että voidaan ikään kuin laillistaa tämä salametsästetty tiikeri ja niiden kauppa. Ja se olisi hyvin haitallista suojelutoimille. Joten onko sitten komissio ottanut tämän kysymyksen esille Kiinan kanssa? Ja tietysti siinä on se vaara, että sanotaan, että se on sisäinen asia, mutta onko komissio ollut tarpeeksi urhea ottaakseen tämän esinelle? Niitä, että nämä tiikerifarmit suljettaisiin ja, ja tiikerituotekielto, kaupan kielto pidetettäisiin yllä. Ja näiltä Tigrifarmilta onkin tiettyä kauppaa käyty. Sitten tämä rahoitus. Kun minä ja Niina Gill esittimme kysymyksemme 27 vuoden loppupuolella, komissio sanoi, että se on tarjonnut Intialle teknistä apua ja rahoitusta, mutta sitä ei otettu vastaan. Uskon, että Intia on luonnonvaraisilla ja niihin liittyviin rikoksiin viraston perustanut. Onkohan siinä jotakin mahdollista, että EU tämän tarjouksensa toistaisi ja että, että juuri tätä virastoa avustettaisiin siinä. No sitten kolmanneksi, voisiko komissio ajatella, että järjestettäisiin tiikeri huippukokous ehkä ASEANin yhteydessä. Ehkä pidän, niin, että EU ja Yhdysvallat olisivat tarkkailijan asemassa komissio voisi tästä aloittaa keskustelun. Tietysti niin paljon monetkin paineita on maailmassa, talous ja työpaikat ja kaikki, mutta joka tapauksessa. Mutta silti tietysti suojelu on tärkeää. No mikä Tigerin suurlähettiläs tietysti kuulostaisi houkuttelevalta, se on idea, joka on tullut komissiossa esiin. Ehkä tällainen Bollywood-hahmo Intiassa tai joku suosittu filmialalta varmaankin Kiinastakin voisi tulla jotain. Tämän tyyppisiä ihmisiä. Mielikuvitusta tarvitaan, täytyy saada kansan tuki näissä maissa, jotta näitä pyrkimyksiä voidaan tukea. Ei se riitä, jos vain lännen ihmiset suojelutoimia tukevat. Sen vuoksi haluaisin painottaa myös näitä Chris Davisin kysymyksiä, että mitä enemmän komissio voi tehdä. Onko komissio sitä mieltä, että EU tekee tässä nyt tarpeeksi? Dank u is Kiitoksia seuraavaksi John Bowes. Um, well, Chairman, I think I've now heard my... Niin, puheenjohtaja. Nyt varmaankin kuulin, että mikä minusta tulee, kun tästä parlamentista lähden. Tiikeri suurlähettiläs. Mutta itse asiassa haluaisin vain esittää pikaisen kysymyksen. Tämä on hyvin vakava asia. Tiikereiden kauppa ja minä olen erittäin huolest- eniten huolestunut tiikerin osien kaupasta. Me tiedämme, että niitä käytetään paljon Kiinassa lääkkeissä ja muissa tällaisissa tuotteissa. Ja varmasti osa niistä menee rajojen yli ja muualle. Mutta itse asiassa suurin osa niistä menee internettiin – ja minä haluaisin tietää, mitä komissio tekee, jotta se voi puhua Googlille ja ihmisille, jotta voitaisiin tarkastaa sellaiset internetsivustot, joilla on mainoksia lääkkeistä, jotka sisältävät tiikerin osia. Ja Google ja muut voisivat yrittää lopettamaan tällaisen käytännön näillä internetsivustoilla. Se on mahdollista, ja ehkäpä tällä tavalla voitaisiin myös estää internetkauppaa. Muuten nämä säännöt eivät hyödytä. John Bowis, mevrouw Ever. Kiitoksia John Bowis, sitten Neville Doyle. Thank you, um, Mr. President. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Huolellisesti kuuntelin komission vastausta herra Davisin kysymykseen – ja kun tässä nyt lakeja odotetaan, jotka komission lausuntokierrosta seuraavat, niin olen tässä vähän epätoivoinen, että annetaanko tälle prioriteettia tälle asialle, tai onko todellisia hu- huolenaiheita asiasta Näyttää, että koko tämä monimuotoisuuden käsite näyttää putoavan pois silloin, kun puhutaan tutkimuksesta ja koko tästä osa-alueesta. Haluaisin, että komissio muistuttaisi minua siitä, että miten he määrittelevät tulokaslajit. Koska tiettyjä tulkintaeroavaisuuksia tässä voi olla. Erityisesti minua huolestuttaa tämä asia ilmastonmuutoksen kannalta. Tuleeko se ekosysteemipalveluongelmat, ei pelkästään niin, että tulee näitä ei-alkuperäisiä tai niin kutsuttuja tulokaslajeja, että niin, että eteläiset lajikkeet siirtyvät pohjoiseen esimerkiksi, kun puhutaan pohjoisesta pallonpuoliskosta. Ja merissä myös on nähty aikamoisia muutoksia lisääntymismalleissa. Ja monet kalat siirtyvät pohjoisempaan, kun valtamerien lämpötila nousee. Ja happamoituminenkin aiheuttaa elin ympäristöissä muutoksia. Missä se alkaa, missä tulokaslajit alkavat ja missä ne loppuvat. Tämä kolonisaatio ja elinympäristöjen muutos ilmastonmuutoksen vuoksi ja mitä aiemmin on ymmärretty tulokaslajeilla. About the next... Puhutteko nyt seuraavasta kohdasta? Ajattelin, että puhumme ne molemmista yhtä aikaa. Well, only tigers. Only six. Well, well the, <laughs> no, that, sorry, they were killed recently. The poor old Celtic tiger is, is, is, is niin, vanha kelttitiikeri on nyt kuollut ja kuopattu. En tiedä, mistä se tuli häitten keskusteluun, mutta jotenkin se varmaan voidaan ottaa mukaan. No, minä sanoin osani. No, en nyt aio tätä toistaa. Missä tässä keskustelussa on tämä punaorava? Minä olen kyllästynyt sen kysymiseen, joka tämä punaorava on niin kolonisoitu ja no tämä pointti vain esille. No mitä tulokaslajien suhteen tehdään, se voidaan mitata sillä, mitä ei olla tehty tälle alkuperäiselle eh, punauravalle. No niin. Mrs. Islebekin. Sitten Islebekin. Monsieur le Président, je vais... Kiitos puheenjohtaja. Minä pysyttäydyn tiikereissä ja biologisessa monimuotoisuudessa. Kiitän komissiota tästä melko kattavasta vastauksesta kriisin kysymyksiin. On kuitenkin totta, no minä itse olen ollut biologista monimuotoisuutta koskevan toimintasuunnitelman esittelijänä ja aina kun puhutaan jostakin yksittäisistä lajeista, puhutaan usein uhanalaisista lajeista ja haluaisin muistuttaa eräästä lajista, jota täytyy kaikin mahdollisin keinoin suojella, kun, kuten esimerkiksi tiikerit, jotka ovat todella arvi, arvokkaita lajeja. Minulla olisi kaksi kysymystä eh, siitä, mitä Euroopassa tehdään. Tämä menee vähän saman suuntaan kuin Bowisin kysymys. Tehän totesitte, että nyt on tunnustettu tämä kansainväliseksi rikokseksi ja tällainen kaupankäynti oli todella rikollista toimintaa. Olisiko teillä siis jonkinlaisia arvioita siitä, kuinka paljon kauppaa näillä lajeilla käydään Euroopan tasolla? Onko teillä yhteyksiä äh, maailman tullijärjestöön ja muihin kansainvälisiin järjestöihin, jolta saisitte tilastoja äh, ja joissa myös huomioitaisiin nämä uudet internetkauppamenetelmät. Voivatko nämä järjestöt ja eri elimet valvoa kaupankäyntiä ja onko riittävät varat, onko miljoona euroa riittävästi. Ja minä haluan todeta, että en tunne nykyään näitä lukuja, mutta joitakin vuosia sitten näiden lajien salakuljetus oli rahassa mitattuna paljon merkittävämpää kuin vaikkapa huumeiden salakuljetus tai huumekauppa. Eli nythän rahaa on siis hyvin vähän, mutta kuitenkin tämä salakuljetus jatkuu ja olisiko teillä jotakin käsitystä, miten suuresta toiminnasta on nyt kyse Euroopan tasolla? kollega. Kiitoksia ja lopuksi kollega Timi. with some of our colleagues. Kiitoksia. Alun perin kollegoiden kanssa haluttiin tästä päätöslauselma, mutta valitettavasti aikataulu oli liian tiukka ja täytyy rajoittautua kysymykseen, joten haluaisin muutaman huomioon esittää. Ja on hyvä, että olemme paperilla aktiivisia tässä asiassa. Mutta surullinen totuus on, että Kiinassa on paljon näitä farmeja ja tiikerikauppoja ja yksilöity. Ja ne ovat olemassa ihan ilman mitään, eikä niitä paljonkaan haitata. Niina Kilkomis, Kiinan valtuuskunnan jäsen, esitteli hän, että miten näitä farmeja ja kauppoja on Kiinassa kinoista aina koko ajan sanomaan, että kyllä, kyllä kiellämme ja teemme. Ja vuoropuhelu sujuu pe- jouheasti, mutta todellisuudessa he eivät peräänny, kun he meille asioita lupaavat. Olen iloinen, että Chris esitti asian eurooppalaisesta yhtiöstä, mitä eurooppalaiset yhtiöt tekevät, jotta elinympäristöjä ei heikennetä. Mutta tosiaan nyt sen, että Toiset yhtiöt tuhoavat niitä, mutta ei ole mekanismeja laittomia hakkuita vastaan koskien myös Euroopan markkinoille tuloa. Elinympäristöjä tuhotaan ja tiikerit tarvitsevat suuria sellaisia, eikä ole mekanismeja laittomia hakkuita lopettaa. Olisi tärkeää, että parlamentissa olisi hyvää mekanismia, hyvää lainsäädäntöä ja sen kanssa tehdään nyt työtä. No toinen asia, joka täytyy tehdä, ja tässä komissiota kehotan siihen, että kiirehditään FLACT-sopimuksia, jotta sellainen sopimus kirjoitetaan Intia ja Kiinan kanssa tai muiden kanssa, joilla tiikereitä on, niin se voisi auttaa tässä, että ongelma voitaisiin ratkaista. Kiitoksia. Ja, dank u wel. Kiitoksia. Ja näin puheenvuoron saa komission edustaja Julius Langendorf jälleen. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Yritän nyt taas parhaani mukaan näihin kysymyksiin vastata. En välttämättä kaikkiin pysty vastaamaan, mutta on kuitenkin hyvä, että tulokaslajeja koskeva kysymys on seuraavassa kohdassa ja sen jätän mielelläni kollegoille. Ensinnäkin Davisin kysymys, olemmeko tyytyväisiä Kiinan reaktioon tähän asti? Ensimmäinen vastaus tuli Haagin COP14 päätöslauselmaan, ja me emme pitäneet tuota vastausta täysin riittävänä – ja näin ollen me ja muut tuossa komiteassa päätimme viedä uudestaan Kiinan tietouteen asiat, joita päätöslauselmassa oli mukana kesäkuussa 2009 siis. Ja pyydämme Kiinaa antamaan kattavampaa tietoa siitä, mitä se aikoo tehdä. Me jatkamme tämän asian käsittelyä kahdenvälisesti Kiinan kanssa ja näin olemme tehneet ja näin teemme jatkossakin. Sitten rahoituksesta voimmeko tehdä enemmän. Me järjestämme tuon työpajan ja siellä käsitellään erityisesti tiikereitä. Me kontaktissa siten siis sihteeristön kanssa tätä järjestämme varmaankin tämän vuoden puolella ja katsomme, miten me voimme toteuttaa rahoitusohjelmia jotta voidaan parantaa kapasiteetteja CITES-sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Ja me katsomme kyllä, mitä voimme tuossa toisessa vaiheessa tehdä, erityisesti tiikerin osalta. Sitten kysymys siitä, onko muita rahoituslähteitä käytettävissä – me teimme selväksi esimerkiksi Intialle, että jos ne pyytävät sitä tai haluavat, niin ne voivat tarkastella käytössä olevaa, olevia rahoitusmahdollisuuksia ja rahoitusohjelmia ja sitä, miten ne toimivat. Näissä rahoitusohjelmissa on tietyt ehdot. Ja me olemme useita kertoja kertoneet, että tällainen rahoitus on mahdollista, mutta heidän täytyy kertoa meille, jos he haluavat jotakin tiettyä tarkoitusta vasten, varten erityistä rahoitusta, esimerkiksi tiikerien kaupankäynnin rajoittamista varten. No mitä sitten parlamentti voi tehdä? No te voitte tietysti auttaa meitä kahdenvälisissä suhteissa Intiaan, Kiinaan ja muihin vastaaviin maihin, jotta voidaan lisätä tietoisuutta ja kertoa näille maille, että jos ne tarvitsevat rahoitusta, niin sitä on saatavana. On myös yhteistyöohjelmia tietyille maille. tiikereiden tiikerituotteiden kansainvälinen kauppa on jatkossakin kiellettyä. Tämä on ollut 34 vuotta jo näin. Sen jälkeen kun sopimus tulisi voimaan ja jonkin verran laitonta kauppaa käydään edelleen. Ja tämä viekin minut yhteen kysymykseen, joka koski laitonta kauppaa. No, mehän teemme yhteistyötä OECDn kanssa. Olemme pyytäneet tutkimusta, jotta, jossa selvitettäisiin, kuinka, minkä verran laittomasti kauppaa käydään, muun muassa puutuotteiden osalta. Ja OECD-sihteeristö pitäisi tutkia se, miten paljon ensinnäkin maailmanlaajuisesti laitontakauppaa käydään ja sitten toiseksi pitää olla mahdollisia toimenpiteitä, joilla voidaan verrata näitä ilmiöitä ja myöskin torjua laitonta kaupankäyntiä. Toivottavasti tämä vastaa kysymyksiin. Ja sitten laiton puukauppa, liittyykö tämä tiikereihin – Te tiedätte myöskin ehdotuksestamme, jossa pitää kiinnittää erityistä huomiota näihin asioihin. Ja minä voin vain sanoa, että me teemme parhaamme myös suhteissa Kiinaan. Pyrimme myöskin käymään vuoropuhelua laittoman kaupan osalta. Internetkauppa liittyy tähän asiaan hyvin voimakkaasti. Kanadassa järjestetään helmikuun lopulla kokous, jossa käsitellään eh, internetkauppaa sitesopimuksen näkökulmasta. Ja puoli päivää käytetään siihen, että käsitellään erityisesti internetin asettamia haasteita. Toivottavasti olen nyt vastannut kysymyksiinne. Ja te olette meitä pyytäneet kiirehtimään tässä asiassa. Ja toivottavasti saammekin myönteisiä uutisia, varsinkin myöhemmin tänä vuonna heinäkuussa, kun sitesosapuolet kokoontuvat komiteassa. Kiitos. Dank u wel, meneer Langendorf. Dan, äh... Kiitokset. Näin tämä esityslistan kohta on saatu käsiteltyä. Ja siirrymme esityslistan kohtaan seitsemän. Ensiksi puheenvuoron saavat komission edustajat. Ähm, Anne Tanner. Anne Teller, you have the floor. Thank you, Chair. Um, I understood that... Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärsin, että tämä kohta oli suullisten kysymysten hyväksyminen vastattavaksi täysistunnossa vain. Ko? Onko näin oikein? Sitten komission vastauksen sen täysistuntoon. Mutta selventääkseni Rova Doirille asiaa haluaisin vain sanoa, että nämä tulokaslajit, niin komissio on sen ottanut huomioon kasvavana ongelmana Euroopassa. Ja politiikassamme oli tässä puutteita ja sen vuoksi komissio on hyväksynyt tiedonannon viime vuoden lopulla, jossa haluttiin uutta strategiaa tulokaslajeista EUlla, jossa otetaan esille eri vaihtoehtoja EU-strategiaksi. Ja nyt se on lausuntokierroksella eri yhteisön elimissä parlamentti mukaan lukien ja jäsenvaltiot ja sidoryhmät ja sitten jatkoehdotus EU-strategiasta tulokaslajien osalta tulee 2010. Kiitoksia, anteeksi herra puheenjohtaja. Dank u wel. Dan... Kiitokset teille. Äh, eikö nyt ollut Chris Davisin vuoro? No, Carolyn Jackson. Question to the commission. Um, I'm not clear from... Nopea kysymys. En ole varma, mitä komissio sen tai kun sinä nyt sanoi, että tulokaslajit kattaako se myös kasvit ja tämän niin rakastetun oravan myöskin, niin ettei se olisi tulokaslaji. Niin toiset oravathan ovat sitä häirineet. Onko mitään toivoa, että olisi mitään raho- rahallista tukea politiikasta riikkumatta, että voitaisiin juuria, erityisesti eräs japanilainen rikkaruholaji, joka on täällä Lounais-Englannissa erityisesti ongelma, ja Strasbourgissa myöskin huomasin. No niin, yksi lisäasia huonosti Strasbourgissa. John Powis. Well, I, <coughs> I, I perhaps ought to ask Caroline Jackson whether she... No, en, en tiedä, toiko Carolyn Jackson tämän juuri Strasbourgiin ja levitti sen sinne. No, en tiedä. Jos me odotamme vuoteen 2010 asti, niin on suuri riski, että tämä orava katoaa lähes kokonaan, kuolee kokonaan su- sukupuuttoon. Niitä on nyt Britanniasta varmaankin kolme miljoonaa. Ja koko ajan, joka päivä, kun me emme tee mitään, niin määrä laskee. Eikö komissio voi vahvistaa, että se on vastuussa biologista monimuotoisuutta koskevan sopimuksen perusteella siitä, että on estettävä tiettyjen haitallisten tulokaslajien tulon tai pyrkiä niistä eroon, koska ne hait, olipa kyse sitten kasveista tai eläimistä. Me olemme saaneet kyllä kertomuksia toteutetuista toimista, mutta täytyy vuoden päästä tehdä jälleen uusia sopimuksia, kun keskustellaan. Meidän täytyy keskustella tästä oravasta. Se on hyvin tärkeää meille, tärkeää Italialle, tärkeää Ranskalle, koska Piemontesta pääsee Italiaan ja Sveitsiin. Siellä siis laji leviää, ei se ole pelkästään rajoittunut Britanniaan. On siis myös lajeja, jotka tuhoavat tammeja, tammia. Ja tämä saattaa aiheuttaa tiettyjä allergisia shokkireaktioita. Täytyy siis tehdä jotakin näille asioille. Eurooppa kollektiivisesti voi tehdä enemmän, koska nämä asiat ylittävät rajat. Ja haluaisimmekin kuulla vähän enemmän komissiolta, mitä yleissopimusten puitteissa tehdään ja mitä se aikoo tulevina vuosina tehdä. Davis. Well, I just make the point, uh, Chairman, that the question... Uh, puheenjohtaja se pointti, että kohdassa seitsemän kysymys on osoitettu neuvostolla, ei ole pelkästään komission asia, tämä on hallitusten asia. 27. jäsenvaltiossa 500 miljoonan hallitsijat, jotka yrittävät biodiversiteetin vähenemistä hidastaa seuraavien kahden vuoden aikana. Haluaisin lukuja ja faktoja tietää, että miten paljon. Tässä miten useasti neuvostossa, ympäristöneuvostossa, maatalousneuvostossa on, on monia neuvostoja, jotka ovat, joiden pitäisi olla mukana tässä asiassa. Miten usein siellä on tästä keskusteltu. Ja saan, tässä tulee sellainen tunne, että tämä on suuri pyrkimys, johon hallitukset haluavat sitoutua, mutta, mutta jos se on vain muutaman vuoden päästä, mutta se ei ole nyt muutaman vuoden päästä, vaan tämä on yksi näistä kauheista kokouksista, jossa pelkää puhua, kun näyttää, että voi sanoa kyllä kohteliaasti, mutta sitten päiväkalenterin sivut kääntyvät käytännössä sitten tilanne onkin, onkin sitten edes, Ja neuvosto on tässä tilanteessa nyt kyllä. No lajien menettämisestä, elämän häviämisestä, planeetana me puhutaan, täytyy tehdä enemmän ja neuvosto on tässä nyt äh, valokeilassa. Phil Doyle. Um, just if I could, uh, thank you for your patience, Mr. President. Could I ask? Haluaisin kiittää kärsivällisyydestänne puheenjohtaja. Minä haluaisin kysyä komissiolta, mitä määritelmää tulokaslajeista käytetään ja missä haitallinen tulokaslaji päättyy, missä se alkaa. Jos ajatellaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia, emme varmaankaan voi erottaa näitä ilmiöitä toisistaan. mitä komissioneuvosto tekee tämän oravan suhteen. Täällä mainittiin myös muita haitallisia tulokaslajeja. Meidän ekosysteemimme kärsivät suuria tuhoja, myöskin elinympäristöt kärsivät, ja tätä aiheuttavat tuhannet haitalliset tulokaslajat, jotka on joko vapaaehtoisesti tai vahingossa Eurooppaan tuotu viime vuosisadalla. Tämä ei ole mikään naurun asia. Olen huolissani siitä, että menee taas kaksi vuotta ennen kuin saamme uuden ehdotuksen ja taas puolitoista vuotta ihmetellään jotakin komission kertomusta ja sitten vasta päästään täysistuntoon. Ainakin neljä vuotta menee ennen kuin tällä alalla saadaan mitään tehtyä Euroopassa. Ja sitten taas ei mitään mitä, minkään verran katsella taaksepäin. Jos ei voida katsoa taaksepäin, kun näitä asioita käsitellään ja lainsäädäntöä annetaan, niin onko siis mitään mahdollisuutta näihin asioihin puuttua? Jumala yksin voi auttaa tässä esim. oravan osalta – jos on näitä haitallisia tulokaslajeja, niin niitä on sitten vielä siitäkin ajankohdasta eteenpäin. Näin varmaankin tapahtuu, melko todennäköisesti. Myös italialaisten pitäisi kiinnittää tähän orava-asiaan huomiota. Olisi todella sääli, jos tu- lajeja tuhoutuisi vaikkapa Pohjois-Italiassa tämän takia. Laajasti myös metsiä tuhoutuu tämän takia. Tämä tuottaa suurta taloudellista tappiota, koska haitalliset tulokaslajit tuhoavat kasvistoa ja meidän täytyy ottaa tämä asia vakavasti. Kiitos. Ehdottaisin, että päätämme nyt tämän keskustelun. Me olemme jo 20 vuoden ajan keskustelleet inhimillistä pyyntimenetelmistä. Niitä ei vieläkään kuitenkaan ole. Tämä ei ole mitenkään helppo asia. Ehdotan, että nyt ensin äänestämme komissiolle esitettävistä kysymyksistä äänet puolesta. Yksimielisesti hyväksytty. Entä sitten neuvostolle esitettävä kysymys puolesta? Vastaan. Ei kukaan. Hyvä. Näin on myös neuvostolle esitettävä kysymys hyväksytty. Sosiaalidemokraattinen ryhmä äänesti tyhjää käsittääkseni tässä äänestyksessä. Pitääkö se paikkansa? Ei. Ei, uudelleen, uudelleen äänestämme nyt puolesta. Siis kysymys neuvostolle puolesta. No niin, yksimielisesti hyväksytty tämäkin siis. Puheenjohtaja, minä haluaisin selventää, emme me äänestäneet tuhjaa, tyhjää, vaan sitä, että tämä keskustelu on nyt kestänyt liian pitkään. You are right. Olette aivan oikeassa. Sitten seuraava esityslistan kohta. On. the labeling of tires with respect renkaiden polttoainetehokkuutta koskeva merkintä. Valmistelijamme ei ole paikalla, mutta Rova Hassi puhuu hänen puolestaan. Rova Hassi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivon, että tämän voin esitellä lyhyesti, koska todella aikaisemmat asiat ovat vieneet paljon aikaa. Tässä on kysymys autojen polttoaineen kulutuksen vähentämisestä, mutta myös renkaiden turvallisuudesta ja melun vähentämisestä. Tällä hetkellä Euroopan autorengasmarkkinat ovat hyvin voimakkaasti kilpailut, mutta koska kuluttajat eivät saa selkeää tietoa renkaiden suorituskyvyn eroista, niin valinnat, valintoja ohjaa lähinnä hinta ja brändien maine. Esityksen tavoitteena on parantaa tätä tilannetta. Autojen sitä energiasta, joka kuluu auton liikuttamiseen, 20-30 prosenttia kuluu pyörien vierimisvastuksen voittamiseen, mutta renkaiden välillä on jopa kaksinkertaisia eroja. Jos markkinoiden renkaiden vierintävastus, keskimääräinen vierintävastus vaihdettaisiin parhaisiin markkinoilla oleviin, niin saataisiin keskimäärin viiden prosentin polttoaineiden säästö koko autokannan osalta. Ja tämä maksaisi kuluttajille itsensä alle kahdeksassa kuukaudessa. Eli tavoitteena on edistää sitä, että kuluttajat paremman tiedon avulla voivat valita autoja jotka auttavat heitä vähentämään polttoaineen kulutusta. Tietenkään parhaatkaan renkaat eivät mahda mitään silloin, jos ajotapa ei tue polttoaineen kulutuksen vähentämistä eikä tietenkään parhaatkaan renkaat voi sitä kompensoida, jos auton moottori on paljon kuluttava. Parannetut Parannettu kuluttajainformaatio koskee myös renkaiden aiheuttamaa melua ja renkaiden pitoa märällä kelillä. Raportööri tai esittelijä Rebecca Harms esittää muutoksia, jotka lähinnä vielä vahvistavat komission esityksen perustavoitteita – kuten sitä, että melun osalta renkaisiin tulisi yksinkertaistettu merkintäjärjestelmä, tällainen liikennevalomerkintä, koska monille kuluttajille nämä desibelimerkinnät ovat hepreaa. Ja esittelijä esittää myös sitä, että komissio perustaisi ja ylläpitäisi autonrenkaiden merkintä nettisivuja, josta saisi selkeästi kaikki tarvittavat tiedot. Eli tässä lyhyesti tämän asian esittely. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Hassi. Nyt puheenvuoron saa herra Kälänen. Thank you, Chairman. I'll also try... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. No, Rouva Hassi tietystikin keskittyi niihin tärkeisiin asioihin, jotka koskevat polttoainetehokkuutta ja melua, mutta emme saa kuitenkaan unohtaa, että on myös tiettyjä tärkeitä turvallisuusnäkökohtia, jotka liittyvät ajoneuvojen suorituskykyyn, mutta myöskin jarrutusmatkat ja renkaat on otettava huomioon. Direktiivi on mielestäni hyvä asia ja kukaan ei huvikseen ostele renkaita, niitä on pakko ostaa. No, Linda sanoi, että hän kyllä ostaa huvikseen, mutta ei varmaan kukaan muu. Mutta täytyy lisätä myöskin kuluttajien, kuluttajille, saatava, kuluttajille annettavaa tietoa tästä. Komission ehdotukseen voi kuitenkin joitakin pieniä tarkistuksia tehdä. E, ensinnäkin komissio ehdottaa, että olisi pakolliset merkinnät kaikille Tämä saattaisi toimia, jos ihmiset voisivat kävellä siellä kaupan hyllyjen välissä ja tutkia kaikki, mutta ei se tällä tavalla toimi. Näitä asioita tutkitaan myyntiluetteloista ja katsotaan niitä tärkeitä tietoja, joten ehkä ei olisi niinkään tärkeää, että on juuri pakolliset kiinteät merkinnät kaikille renkaille ja kaikille asioille. Myöskin turvallisuusmerkinnät voivat, ne voidaan tuoda ilmi muissa muodoissa esimerkiksi Harpsin tapaan internetsivuilla. Se, että jollakin tavalla laitettaisiin samaan muottiin kaikki tiedot. Tässä esittelijä haluaa, että on saman muotin mukaiset tiedot kaikille melu, melulle ja kaikille muillekin renkaan ominaispiirteille. En kuitenkaan ole ihan varma siitä, millaisia kustannuksia siitä tulisi, jos kaikki kaikki nämä tiedot laitettaisiin sinne renkaaseen. Suurin osa ihmisistä varmaan ei ymmärtäisi tietoja eikä tällaista ylimääräistä kustannusta voida perustella. Odotan tiivistä yhteistyötä Rova Harmsin kanssa, jotta saamme tasapainoisen lausunnon aikaiseksi. Kiitos. Martin Kälänen. Kiitoksia, Martin Kälänen. Sitten äh, Matias Groth. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin voin puhua lyhyesti. Tämähän on ihan looginen seuraava askel sakkoonin mietinnön jälkeen. Sehän hyväksyttiin joulukuussa ja nyt vuorossa ovat täydentävät toimet esimerkiksi renkaiden tehokkuuden parantaminen. Mm, Kälänän tuossa vielä teki selväksi asian liittyvät hyödyt. Teollisuudella on integroitu lähestymistapa ja asiasta huolehditaan näin. Mielestäni tämän ehdotuksen tekee erityisen sympaattiseksi se, että Sakkonin mietinnössä puhuttiin vain uusista ajoneuvoista, mutta tässä puhutaan myös äh, käytettyjen autojen, käytettyjen ajoneuvojen renkaista, eli myös äh, näiltä osin saadaan hiilidioksidipäästösäästöjä ja myös sellaiset kuluttajat, joilla ei ole varaa uuden auton ostoon, voivat äh, säästää hekin kymmenisen prosenttia. Siitähän tässä suunnilleen on kyse. Harmi, että meidän valmistelijamme ei tänään ole paikalla, minulla on hänelle muutama kysymys, mutta ehkäpä kollega Hassi voi vastata näihin, nimittäin tämä tarkistus 18 ja siihen liittyvä poisto. Tätä minä en oikein ymmärtänyt, että koko nainen kohta siellä poistetaan ja samoin tämä internet-sivu. Sen suhteen minulla olisi komissiolle kysymys mm, byrokratian suhteen nimittäin, sillä kuluttajahan viime kädessä maksaa, kun nettiin tulee nettisivu ja kysyisinkin tästä komissiolta mutta myös siitä, miten tämän direktiivi vaikuttaa renkaisiin siinä mielessä, että mehän olemme hiukkaspäästöistä keskustelleet täällä paljon ja olisin komissiolta kysynyt, että miten tämä kaikki vaikuttaa hiukkasiin. Tähän haluaisin komissiolta vastauksen. Tämän lisäksi haluaisin vielä tiedustella, että pitäisikö tämän olla direktiivi vai asetus. Komissiolta haluaisin perustelut sille, miksi tästä nyt halutaan direktiivi eikä asetusta. Sitten merkinnät, rouva Harms on viitannut kolmeen eri tekijään. Esimerkiksi yksi näistä on äh, äh, rekan ääni ja minä en oikeastaan ymmärrä tätä vastustusta, koska minun mielestäni tämä asia pitäisi tehdä yksinkertaisemmin eikä monimutkaistaa sitä niin, että kun kuluttaja menee liikkeeseen tai luettelosta etsii renkaat, siellä selvitetään eri erittäin yksinkertaisesti asiat. Harmstin ehdottama desibelimerkintä on mielestäni oikein hyvä, eli harva kuluttaja tietää, että jos mennään yli kolmen desibelin yli, niin tämä ääni kolminkertaistuu. Eli tämä on minun mielestäni hyvää, että Harms ehdottaa tällaista ikään kuin liikennevaloa. Minkä näköinen se sitten viime kädessä tulee olemaan, saa nähdä tulen tekemään tarkistuksia ja odottelen nyt komission vastauksia kysymyksiin. Kiitos. Itsekin haluaisin tehdä vielä yhden lisäyksen. Autovalmistajat yleensä laittavat uusiin autoihin aika edulliset ja huonot renkaat. Tätä kuluttajat eivät kuitenkaan tiedä, eivätkä siis osaa protestoida näin tapahtuessa. Ja mm, tämä aiheuttaa myös sen, että että autosta tulee kalliimpi, koska se käyttää enemmän polttoainetta, kulutus on suurempi ja niin edelleen. Mutta kuluttaja ei ole tietoinen siitä, että tämä tekee ajoneuvosta kalliimman ja tämä mielestäni täytyisi tehdä erittäin selväksi. No niin, sitten komissio. Onko komissiolla jotakin lisättävää tähän? Onko hyvä, komission edustaja. Merci, monsieur le président. Oui, euh, je vais essayer de, de revenir. Kiitos puheenjohtaja. Otan esiin joitakin kohtia. Ensinnäkin kiitän äh, Harmsia työstä ja siitä, että se on ohja- hän on ohjannut keskustelua tässä valiokunnassa ehdotuksesta, joka toivoaksemme on monesta näkökulmasta tärkeä. Ensinnäkin energiatehokkuus ja myöskin päästöjen vähentäminen ja kuluttajille koituvat säästöt. Täällä tuli aika monia kysymyksiä ja vielä enemmän asioita on mukana Harpsin mietinnössä, lausunnossa. Haluaisin kuitenkin palata joihinkin kysymyksiin. Ensinnäkin melu. On totta, että kyse on saasteesta ja on myös totta, että kyse on sellaisesta saasteesta, jossa on oltava huolissaan. Kuitenkin nuo muut kaksi parametria, jotka etikessä olisivat mukana, ovat meidän mielestämme paljon tärkeämpiä esimerkiksi kuluttajille, kuten kulutuksen väheneminen ja myöskin turvallisuusnäkökohdat. Ne ovat elintärkeitä asioita merkintöjen osalta. Melu, jota ajoneuvo aiheuttaa, yleensä on muille koituvaa melua. Se syntyy ajoneuvon ulkopuolella ja saattaa olla, että kuluttaja ei ole niin kovinkaan huolissaan melusta, jota ajoneuvo aiheuttaa muille ihmisille, jota hän ei kuule itse ajoneuvossa sisällä ollessaan näin ollen siis, jos korostetaan enemmän melua, niin se tehdään sitten näiden muiden kuluttajalle tärkeiden etikettitietojen kustannuksella. Ja me olemme sitä mieltä, että meidän ehdotuksemme tällaisenään on, luo hyvän tasapainon kahden tärkeän elementin välille, ja tällä tavalla voidaan parantaa näitä kumpaakin asiaa ilman, että siitä koituisi haittaa sille toiselle asialle. Melu on tietysti myös tärkeä ja se on sellainen tieto, jota ammattilaiset voivat käyttää, kun on kyse vaikkapa julkisista hankinnoista ja Tällöin viranomaiset voivat tietenkin tehdä järkeviä valintoja ottamalla huomioon eh, sen melun ja melusaasteen, jota ympäristölle aiheutuu. On myös puhuttu siitä, että siihen renkaan kylkeen laitettaisiin tiettyjä tietoja, kun otetaan huomioon se, että kustannukset eivät ole kovinkaan suuret, mutta tämä voisi kääntyä itseään vastaan, varsinkin jos tietoihin lisättäisiin vielä jotakin. Tälläkin hetkellä tietoja siinä renkaassa on hyvin paljon, ja tämä voisi olla haitallista esimerkiksi kuluttajille silloin, kun halutaan tarkistaa rengaspaineet. On tiettyjä tärkeitä tietoja, jotka koskevat joko kulutusta tai sitten turvallisuutta. Ne teistä, jotka ovat jo tarkistaneet rengaspaineita, tiedätte, kuinka vaikea on löytää juuri se paine, joka renka, siinä rengastyypissä täytyy olla. Ja jos sitten lisätään vielä erilaisia tietoja näihin renkaisiin, niin tästä tulee vieläkin hankalampaa ja todennäköisesti ihmiset menevät vielä harvemmin tarkistuttamaan rengaspaineita. Näin ollen minä haluaisin, että tässä otetaan ne hyödylliset asiat mukaan ja ollaan tarkkoina niiden asioiden suhteen, jotka saattaisivat vain tuottaa haittaa. Sitten esitettiin kysymyksiä siitä, onko meidän ehdottamamme luokittelu sellainen, että siinä on tämmöinen yksi niin sanottu tyhjä luokka mukana. No tästä keskusteltiin useiden sidosryhmien kesken hyvin pitkään ja tär- tärkein tavoite on se, että luodaan tai tehdään selvemmäksi kuluttajalle sen, minkälaisia eroja suorituskykyjen välillä on me haluamme tietyllä tavalla tehdä näistä asioista spektaakkelimaisempia ja sen takia me loimme tällaisen tyhjän luokan. Tällöin kuluttajilla on mahdollisuus tehdä hyvin selkeä tietoinen valinta sen välillä, ottaako sieltä parhaasta luokasta sen renkaan vai sellaisen renkaan, jonka suorituskyky on todella huono. Näin ollen eh, tässä luodaan suurempi skisma näiden mahdollisuuksien välille ja näin ollen kuluttajat voivat paremmin tehdä valintansa ja valita niitä parempia luokkia. Tämä vaikuttaa, jos siis nämä etikettien luokittelut ovat liian samankaltaisia, niin niiden väliltä on vaikeampi valita. Ja siksi me haluamme tietyllä tavalla eh, tällaisen shokkireaktion, jotta kuluttajat voivat paremmin valita niitä parempia tuotteita. Myös muita asioita täällä on tuotu esiin. Esimerkiksi se, että talvirenkaat eivät ole mukana tässä ehdotuksessa. Tämä on todella tärkeä huomio esittelijältä ja me olemme sitä mieltä, että jos komitologian menettelyssä tällaisia yksityiskohtia luodaan, niin se on aivan merkittävä lähestymistapa. Niin lausunnossa on tuotu esiin myös se tärkeä kohta, että renkaiden päälle lisätään tällaisia tiettyjä linjoja ja nämä asiat eivät ole mukana tai uria, eikä tämä ole mukana ehdotuksessa. Me tulimme siihen tulokseen, että näitä tällaisia renkaita ei kannattanut tähän salaan sisällyttää. Ensinnäkin sen takia, että vielä ei ole mittausmenetelmiä, joiden perusteella näitä renkaita voitaisiin luokitella ja voitaisiin myös valvoa rengasvalmistajien ilmoituksia. Ja toiseksi suorituskyky vaikuttaisi hyvin paljon siitä, miten tämä ura tai linja ja sitten renkaan muurakenne toimivat yhdessä – minkälainen on se renkaan yleinen runko tai rakenne. Ja aina kun on sitten erilaisia kombinaatioita näiden kahden välillä, niin pitää tehdä uusia testejä. Ja kysehän on nyt teollisuuden alasta, jossa ennen kaikkea toimii pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Ja tällä menetelmällä saattaisimme haittaa, aiheuttaa suurta haittaa pienille ja keskisuurille yrityksille, eikä kuitenkaan saataisi niin hyödyllisiä tuloksia kyse on myös renkaista, joita ei voi kierrättää. Eli myöskin ympäristön näkökulmasta tämä on ehkä hyvä, kun puhutaan raskaista ajoneuvoista, mutta tällä hetkellä me emme tätä ole päättäneet mukaan ehdotukseen ottaa. Ehkäpä sitten, kun direktiiviä myöhemmin tarkastellaan, niin voitaisiin ottaa mukaan tämä asia ja silloin se olisi soveltamisalan piirissä. Sitten joitakin kysymyksiä. Ajattelen tässä keskustelua, jota teollisuusvaliokunnassa on käyty. Nimittäin tästä voi saada sen valiokunnan, että komissio haluaa laittaa etikettejä joka paikkaan ja varsinkin kaikkiin renkaisiin ja kumeihin – Kaikissa renkaissahan tällä hetkellä on jo jonkinlainen etiketti ja siitä käyvät ilmi renkaan tärkeimmät ominaispiirteet, kuten mitta, mitat. Ja kaikki ne, jotka käsittelevät näitä renkaita, niin tietävät heti, että minkälaisesta renkaasta on kyse, eikä tarvitse siis mitata renkaan eri mittoja erikseen. Me haluaisimme hieman laajentaa tätä etikettiä tai pidentää sitä, jotta siihen saadaan vähän enemmän tietoa. Kyse ei ole siis siitä, että me pyytäisimme, että yhtäkkiä kaikkiin renkaisiin pitäisi lisätä hirveä määrä uusia etikettejä. Me toivomme, että selkeää tietoa on saatavilla jotta myyjät kiinnittävät näihin asioihin huomiota, mutta myöskin, että mahdolliset ostajat kiinnittävät huomiota näihin asioihin renkaita ostaessaan. Ja parlamentti on tuonut nämä asiat esiin. Tässä myöskin puhutaan uusiokäytöstä tai seuraavista renkaista. Se on kaksi kolmasosa tästä kaikesta, Ja tähänkin asiaan pitää kiinnittää merkittävästi huomiota. Ja voin kyllä palata näihin asioihin myöhemmin. No niin, sitten hän mevrouw Hassi om het debat af te ronden. No niin, rouva Hassi, loppupuheenvuoro. Kiitoksia, äh, kiitoksia kollegoille ja komissiolle äh, näkökulmista. En tietenkään voi täydellisesti äh, edustaa Rebecca Harmsia, mitä hän vastaisi, mutta vien nämä pointit hänen, äh, hä, hänen tietoonsa. Äh, tästä äh, merkintöjen eh, valamisesta renkaisiin olen saanut sen tiedon, että muotti, jolla se valaminen tehdään, maksaa kaksitoista euroa ja se, sitä voidaan käyttää tuhansia kertoja. Eli lisäkustannus siitä, että renkaisiin valetaan nykyisten, eh, nykyisin vaadittavien tietojen eh, lisäksi tähän aihepiiriin liittyviä lisätietoja on vaikea kuvitella, että se olisi mitenkään dramaattinen. Ähm, mitä tulee sitten tähän muutosehdotukseen 18, niin esittelijä, kuten komissio jo tässä totesikin, ehdottaa, että tämä tyhjäksi jätetty D-luokka äh, äh, poistetaan äh, tai että sen sisältö täytetään. Ähm, olen tässä esittelijän kanssa samaa mieltä ja olen sitä mieltä, että kun meillä on tällainen energiatehokkuusmerkintä äh, jo vakiintunut Asta G:hen, g niin sen pitää olla johdonmukainen. Ei voi olla niin, että jossain tuoteryhmässä äh, on äh, niin kuin, kirjainluokkia, jotka ovat tyhjiä. Ja pidän sitäkin epäjohdonmukaisena, että jääkaappien kohdalla on luokat A ja A mutta ne kuitenkin jääka- myytä kaupoissa näkyvissä jääkaapeissa tämä ei näy, vaan, vaan se merkintä kaupoissa luo sen vaikutelman, että A-luokka on paras, vaikka se on oikeasti vasta kolmanneksi paras. Eli kun tällaisella A-sta G-merkinnällä haluamme nostaa kuluttajien energiatehokkuustietoisuutta ja polttoainetehokkuustietoisuutta, olkaamme johdonmukaisia. Kiitos. Dank u wel, mevrouw. Kiitokset, Rova Hassi. Mitä tulee aikatauluun? Määräaikatarkistusta jättämiselle on 11. helmikuuta kello 12. Äänestämme valiokunnassa 16. maaliskuuta teollisuusvaliokunnan määräaikatarkistuksille on 24. helmikuuta ja äänestys ITRE-valiokunnassa toimitetaan 30.31. maaliskuuta täysistunto. Käsittely on toukokuussa. Ja nyt voitte Rova Hassi eh, jatkaa puheenjohtajana. No niin, hyvät ystävät ja jäljellä on enää yksi asia uusittu sosiaalinen agenda ja esittelijä on rouva Ferreira. Esittelijä, olkaa hyvä. Oui, euh, merci Madame Assi. Kiitos rouva Hassille. Harmittaa se, että on vain näin vähän aikaa käsitellä mielestäni hyvin tärkeää asiaa, vaikkakaan tämä valiokunta ei tee kuin lausunton. Uudistettu sosiaalinen toimintaohjelma on asia, jota on odotettu jo kauan. Se on tullut hyvin myöhään ja luonnollisesti siinä on joitakin hyvin myönteisiä seikkoja, mutta valitettavasti siitä myös puuttuu useita kohtia, jotka, joita meidän on täydennettävä. Euroopan unionilla on tällä talous- ja sosiaalisen kriisin hetkellä aiempaa suurempi vastuu tuottaa EU-tason vastauksia siihen köyhyyteen, jossa yli 60 miljoonaa kansalaista elää. Ja meidän pitää myös tietää, että Euroopan unionin kansalaiset odottavat EUlta suojaa ja olosuhteita, joissa on parempi elää sekä sosiaalisesti että ympäristön että terveyden kannalta. Valmistelijana minä olen tässä asiassa kirjoittanut, voinut kirjoittaa vain muutaman lauseen, mutta totta kai otin mukaan kansanterveyden näkökulmat ja toivoin, että komissio hieman vahvistaa ehdotustaan juuri noilta, noiden asioiden osalta, jotta kaikkein haavoittuneimmat henkilöt otetaan paremmin huomioon. Yleensähän juuri tällaiset väestöryhmät elävät kaikista saastuneimmassa ympäristössä – ja huonoimmissa olosuhteissa. Näin ollen täytyy korostaa näitä seikkoja ja lisäksi täytyy sanoa, että EU ja komission pitäisi Euroopan tasolla yhdistää kansanterveyttä ja ympäristöä koskevat ohjelmat kansallisten toimintaohjelmien kanssa. Ja lisäksi on tärkeää, että tehdään uusia ehdotuksia liittyen siihen, miten ympäristö vaikuttaa terveyteen, erityisesti kun otetaan huomioon erilaiset sairaudet, joista eurooppalaiset kärsivät ja varsinkin syöpien lisääntyminen. Mielestäni hyvin tärkeä kohta oli sekin, että sanotaan millä tavoilla voisimme paremmin vastata ympäristökysymyksiin ja terveyskysymyksiin unionin tasolla ja myöskin kansanterveyden näkökulmasta. Tällä hetkellä elämme kriisissä ja juuri tällä hetkellä kansalaiset kääntyvät julkisten tahojen puoleen, jotta saisivat niiltä vastauksia jäsenvaltiot eivät ole ainoita, joiden näitä ehdotuksia pitäisi tehdä, vaan me tarvitsemme ehdotuksia unionin tasolta ympäristön ja sosiaalisten asioiden osalta, mutta myöskin siitä, miten ympäristö ja terveys nivoutuvat yhteen. Talous ja sosiaaliset seikat voivat luoda työpaikkoja. Se myöskin vaikuttaa sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen ja lausunnossa olen korostanut tätä, nimittäin Euroopan unionin täytyy vahvistaa julkisia palveluita, yleishyödyllisiä palveluita sekä sosiaalista taloutta. Ennen kaikkea tämä on otettava huomioon ympäristön osalta. Yksi esimerkki sairaalat, joissa hoidetaan syöpäpotilaita, yhtä palkallista, palkattua työntekijää kohden on usein kaksi vapaaehtoista työntekijää, jotka osallistuvat terveydenhoitoon. Tämä, näin on ainakin Ranskassa ja varmaan muissakin jäsenvaltioissa. Ja on tunnustettava kaikkien näiden työpaikkojen tärkeys, olipa sitten kyse palkatusta työvoimasta tai vapaaehtoistyöntekijöistä nämä ovat todella tärkeä perusta Euroopan unionissa ja näin ollen heidän asemansa on myös tunnustettava. Tarkistusten jättämisen määräaika oli tänään kello 18, mutta sitä on nyt siirretty keskiviikkoon kello 18. Itsekin olen jo tehnyt joitakin täsmennyksiä. Kun saa kirjoittaa vain kymmenen lausetta yhdestä asiasta, niin on rajattava sisältöä ihan hirveästi. Ja muun muassa terveyden osalta haluan vielä tarkentaa sitä, että kaikkien, kaikilla kansalaisilla EU:ssa täytyy olla mahdollisuus saada laadukkaita terveys, terveyspalveluita lähellä kotia. Ja nykyiset ehdotukset eivät näitä ongelmia varmastikaan ratkaise. Tässä siis näitä seikkoja, joita lausunnossani on mukana. Kiitos. Paljon kiitoksia esittelijä Rova Ferreiralle. Äh, valitettavasti kello on jo aika paljon, joten pyydän äh, jäljellä olevat puheenvuorot käyttämään hyvin tiiviinä. Äh, yritämme löytää ajankohdan, jossa tästä asiasta voitaisiin käydä kunnollinen keskustelu, mutta se riippuu muun muassa siitä, onko mahdollista ottaa käyttöön varapäivä 16. maaliskuuta tämän ähm, lausunnon hyväksymistä varten. Ähm, puhujalistalla on herra Bushil Matthews. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, yes, very brief. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Neljä tarkistusta pystyyn jättämään 37 minuuttia sitten, vaikka nyt sitten on kaksi päivää, lisäpäivää tullut. Toivottavasti esittely hyväksyisi, että aikomukseni on itse asiassa auttaa vahventamaan lausuntoa eikä sitä heikentää. Yli kolme muutavat tai yhtä sanaa, koska jotkut kommentit minun arvion mukaan ovat hyvin mustavalko lähestymistapaa, eikä se aina niin ole. Yksi esimerkki. Johdantakappale D, siinä puhutaan nykyisestä talouskriisistä, vakavasta sosiaalisesta kriisistä, joka vaikuttaa myös ilmastoasioihin ja ympäristöasioihin. Se saattaa mielestäni antaa mahdollisuutta kriisiin, mutta toisaalta ei, koska voisi argumentoida niinkin, että kun on vähemmän teollista toimintaa, vähemmän saastumista niin edelleen. Eli jotta voitaisiin sanoa, että saattaa antaa oman lisätä näitä vaikutuksia. Muutamat muutokset, ehdotan, että niitä harkitsisit, mutta sitten tämä viimeinen ehdotus koskee kohtaa viisi, jossa olen ihan suurella kunnioitus ehdottanut, että se kohta poistettaisiin. Ja esimerkiksi eri mieltä, mutta olisi paljon parempi, jos jätettäisiin silmäpeneiden Peneidän mietintöön tarkistuksena suoraan. Koordinaattorin meillä on sillä haasteita tässä rajoitettavasta terveydenhuollosta, jotta voidaan varmistaa se, että työllisyysvaliokunta pysyy omassa kastissaan. Tässä on kyse sosiaalisista tavoitteista, sosiaalisen talouden tavoitteista, että työpaikkoja. Tämä, tämän verran on työllisyysvaliokunnan asiaa jos tämä työllisyysvaliokunta menisi suoraan, niin se olisi oikein hyvä, että se hyväksytäisinkin. Tämä harkittavakseni kiitoksia. Komission edustaja herra Morean, olkaa hyvä. Merci madame la présidente, madame la rapporteure. Kiitos puheenjohtaja, kiitos valmistelija. Yleisesti ottaen komissio on tyytyväinen lausuntoluonnokseen. Haluaisin kuitenkin palata muutamaan lausunnossa mainittuun kohtaan. Ensinnäkin valmistelija mainitsi, että tiedonantomme tuli hieman myöhään. Lisäksi mainittiin linkki talouskriisiin. Haluaisin muistuttaa, että komissiossa tämä tiedonanto hyväksyttiin heinäkuussa 2008, eivätkä olosuhteet tietenkään olleet samanlaiset kuin nyt, eikä komissio voinut silloin voinut samalla tavalla vastata kuin tuossa elvytyspaketissa Eurooppa-neuvoston osalta. Siellähän enemmänkin on ratkaisuja talouskriisiin. Ja myöskin Eurooppa-neuvosto kevään kokouksessa tätä käsittelee, ja siellä käsitellään muullakin tavalla sosiaalisia näkökohtia enemmän. Panin myöskin merkille sen, että valmistelija tukee kokonaisvaltaista lähestymistapaa sosiaalisiin asioihin. Sosiaalisiin haasteisiin vastaaminen edellyttää sitä, että kaikki politiikat pannaan, otetaan käyttöön näissä asioissa. Tämä koskee ympäristöä, tietoyhteiskuntaa ja sosiaalisia näkökulmia. Lisäksi lausunnossa pyydetään paremmin integroimaan kestävä kehitys Lissabonin strategiaan. Komissio on tästä samaa mieltä ja tätä asiaa pohditaan, kun käsitellään uutta Lissabonin strategiaa vuodesta 2012 eteenpäin. Käsitellään sitä, miten tähän tavoitteeseen päästäisiin. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa noin yleisesti. Ehkä vielä viimeisenä kohtana voisin puhua talouden vehreyttämisestä tai vihertämisestä EU:ssa. Myös tämä on sellainen asia, jota komissio paljolti käsittelee myöskin sosiaalisen toimintasuunnitelman ja työvoiman elvyttämisen osalta. Tulevina kuukausina komissio pureutuu näihin kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia komission puolesta puhuneelle herra Moranille. Tämän asian käsittelyaikataulu on se, että muutosten jättöaika-ajan jo kuulittekin lisäaikaa saatiin, saatiin keskiviikkoon kello asti ja päätös mikäli valiokunta voi pitää käyttää varapäivänä 16. maaliskuuta kokouksen, niin, niin ä, ä, lausunto hyväksytään silloin. Mutta mikäli tätä varapäivää ei saada käyttöön, niin sitten lopullinen hyväksyntä on tapahduttava tämän kuun 16-17. päivä. Aha, no nyt ä, sihteeristöltä kuulin, että tämä 16. maaliskuuta on varmistettu. Kiitoksia tästä keskustelusta ja kiitoksia kokouksesta ja tapaamme huomenna aamulla jälleen tässä samassa huoneessa. Kiitos.